Goede, goedemiddag iedereen. Uh, beste leden van de commissie Begrotingscontrole, uh, maar uiteraard ook de... Hyvää iltapäivää. Hyvät valiokunnan jäsenet budjettivaliokunnasta, talousarvion valvontavaliokunnasta. Hyvät vieramme. Meillä on aikaa käytössämme tunti, niin että voimme keskustella äärimmäisen tärkeästä aiheesta – joka on monimutkaistunut tässä matkan varrella. Esittelijät äh, Gressle ja Rivellini. Lähes tulkoon 500 tarkistusta, eli esittelijöillä kyllä melkomoinen työsarka. Minä johdan puhetta kokouksessa valiokunnan varapuheenjohtajana. Nythän De Magistris on valittu Napolin pormestariksi, joten hänellä on tiettyjä velvollisuuksia. Kontollan kollega Kalfinkin on paikalla budjettivaliokunnasta. Ehdottaisin nyt, että ensin esittelijät saavat puheenvuorot ja sitten odotamme kollegoiden puheenvuoroja, kuuntelemme heidän kommentteja sitten komission puheenvuoro luonnollisesti. Kumpi esittelystä haluaa käyttää ensimmäisen puheenvuoron? Meneer Rivellini. Grazie, Presidente. Naturalmente intervengo... Kiitos puheenjohtaja. No niin, työjärjestys. Puheenvuoro. Anteeksi varainhoitoasetus. Tässä on tosiaankin tehty, tehty tarkistuksia lisää vielä niiden 200 lisäksi, joita on jo tehty. Eli tämä on aivan valtaisa työ. Tämän lisäksi tämä on asiakirja, jossa on hyvin monta eri tasoa. No, me haluamme tietysti nyt parantaa olemassa olevaa, olevaa varainhoitoasetusta. Ja tässä myöskin monivuotinen rahoituskehys ja sen puitteet ovat tässä mukana ja tämän tarkoituksena on sitten saada aikaiseksi asetus ja määräykset tervettä varainhoitoa ja myöskin varainhoito budjettikuria ajatellen. Tämä tässä perusperiaatteena on se, että eh, tässä esimerkiksi on tietyt menot, eh, joita sitten kirjataan tietyn varainhoitovuoden lopuksi, mutta ainoastaan niitä siirretään ainoastaan yhdeksi seuraavaksi vuodeksi koska muuten nämä kyseiset summathan sitten raukeaisivat. Monivuotinen rahoituskehys olisi yksi järjestelmä, jonka avulla voitaisiin suojautua esimerkiksi petostapauksia vastaan. Sitten myöskin tietojen, tietoihin, tietojen saamisen yksinkertaistaminen. Tarkoituksena olisi myöskin saada selkeät säännökset henkilötietojen osalta. Yhteinen hallinto, yhteinen hallintotapa ja tässähän kyse on myöskin siitä tarpeesta, että että unionin rahoitukselliset edut ovat keskiössä. Tämä olisi ex ante ja ex post valvonnan myötä saavutettavissa. No sitten on vielä muitakin muutoksia, tarkistuksia. Haluan kuitenkin myöskin tässä mainita sen, että seuraavien kuukausien aikana tilanne ei tule olemaan mitenkään helppo. Tulemme käymään hyvin pitkällisiä keskusteluja eritoten neuvoston kanssa. Ja sitten artiklat 56. Tämä on sellainen, joka aiheuttaa ongelmia, eli kyseessä ovat maksujen lykkäämiset. Ennen kuin tässä annan puheenvuoron kollega Greslelle, haluaisin vielä viitata siihen, että minä olen tässä pienen tarkennuksen ja ehdotuksen tehnyt eri kollegoilta otin tarkistuksia artiklaan 29, jotka menevät siihen suuntaan, että täältä pitäisi tietty määrä virheitä sulkea pois. Ja haluaisin tässä yhteydessä vielä kiinnittää huomion eräseen asiaan esittelijöinä. Yritimme parantaa komission ehdotusta siten, että tämä konsepti hyväksyttävissä olevasta riskistä tematisoitiin tässä todettiin, että tällainen hyväksyttävissä oleva virhemarginaali voidaan hyväksyä ex poste tyyppisesti ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen suositus otettiin tässä huomioon ja kehitimme uuden konseptin hyväksyttävissä olevalle riskille – ja tästä tulisi ikään kuin hallintoväline. Tämä tarkoittaa sitä, että loppujen lopuksi äh, tarkoituksena on ehdottaa tämän kaltaista välinettä. Se ei kuitenkaan muuttaisi tämän kahden prosentin kynnystä, äh, jota tilintarkastustuomioistuin käyttää äh, työskentelyssään. Siedettävissä oleva riski on sellainen, joka voitaisiin Tämä tarkoittaisi sitä, että jo tällainen pieni ylitys olisi sellainen, että sitä ei voitaisi hyväksyä. Komissiohan on usein tässä lähtenyt jo viidestä prosentista liikkeelle. Sehän on todellakin jo liikaa ja näissä tarkistuksissa me pyrimme saamaan selkeyttä tähän asiaan. Minä myöskin katsoin suullisen tarkistuksen sopimuksen tekstiä, tekstiä ja tässä voitaisiin ratkaista ongelma, mikä liittyy muiden toimielinten vastuuvapauteen. Halusin tässä nyt esittelijänä löytää todellisen ratkaisun tähän kysymykseen. No, sihteeristö on käsittääkseni tämän tekstin jo jakanut. Minä luen tämän artikla 156. Tässä kyse on tässä tämän vastuuvapauden aikarajasta Euroopan parlamentti neuvoston suosituksesta määräenemmistö päätöksellä ennen 15. huhtikuuta vuonna N plus 2 antamaan vastuuvapauden ja Euroopan komissio, muut instituutiot artiklan yksin mukaisesti sekä artiklan 196b osa 1 toimielimet sekä muut toimielimet, jotka ovat unionin rahoituksen täytäntöönpanossa mukana. Ja näin ollen vastuuvapaus vaatimukset näille, näille toimielimille Euroopan parlamentilta, niin kuin EU-lainsäädännössä on todettu. Kiitoksia. Kiitoksia. Tehän näette jo, että tämä aihe on sellainen, jonka, jota kukaan ei halua käsitellä. Siksi kiitänkin kaikkia kollegoita, jotka ovat valmiita tänään kuuntelemaan meitä. Me, tässä on muutama dokumentin poikainen. Ensinnäkin tämä uusi työasiakirja, jonka, jos, johon jossa käydään läpi komission näkemystä ja tarkistuksia. Sitten sihteeristön dokumentti, siitä kiitokset, jossa sihteeristö on äh, kirjannut, mitkä tarkistukset äh, ovat sisältyvät varainhoitoasetuksen pykäliin. Tässä on aika lailla että Tässä on kaikki ihmiset äh, rakastavat piirustuksia, kuvia. Ja tänään puhuisin kernaasti tästä kuvasta, jotka te olette kaikki saaneet Tämä on tämä, tämänhetkinen tilanne. Tutkimuksen kehi- puiteohjelmassa tämä on se säännönmukainen tilanne. Tämä taulukko on meidän toivomuksestamme sisällytetty erääseen selvitykseen, jonka Lloyd on tehnyt. Siinä Financial Rules, tässä on tämä, tässä virtavi EUn e tutkimusohjelman sääntöjen virtaviivaistaminen. Tämä oli budjettivaliokunnan selvitys, joka tehtiin minun johdollani pari-kolme vuotta sitten. Ja tässä on, tässä, tämä taulukko sisältyy tuohon. Tämä taulukko osoittaa teille, missä tämä, missä tämä ongelma byrokratisoinnin osalta piilee. No, toivon, että kaikki nyt olette nähneet, että tässä ylhäällä on sopimukset, sitten varanhoitoasetukset ja täytäntöpanosäännöt. Täytäntöpanosäännöt ovat niin sanottuja delegoituja säädöksiä ja nyt kiinnitän huomiota vielä tähän. Tässä ovat nämä delegoidut säädökset, jotka koskevat varainhoitoasetusta. Kaikki näkevät tällä näin paksu pino. Näistä delegoidusta säädöksistä me olemme... Tässä on 278 artiklaa, ja olemme tämän, nämä 20 kappaletta poimineet tästä. Tämä on se, minkä me olemme ottanut tästä pois tästä delegoidujen, säädöksien pinosta. Tämän komissio saa itse tehdä. Tämän me otimme pois, tämän pienen pinon. Tämän komissio tekee edelleenkin. Tämä on meidän poisottamamme, koska tässä on näitä, tässä on oleellisia osia sopimuksesta, jotka me olemme ottaneet varanhoitoasetukseen jotta välttäisimme tämän katastrofaalisen tilanteen tutkimusohjelmassa. Tämä status quo tällä hetkellä nimittäin se, että on päällekkäisiä säädöksiä. Me olemme tutustuneet asiaan, olemme huomanneet, että kaikkialla siellä, missä varainhoitoasetus ei anna säädöksiä tai sääntöjä, ne silloin alatasolla säädellä itse. Tässä näette, tässä on sopimukset, siinä on varainhoitoasetus, sitten täytäntöönpanosäädökset ja delegoidut säädökset, tässä tämä pino. Ja sitten meillä on osallistumissäädökset, eli EU-tasolle. Sitten meillä on vielä puiteohjelma itse. Sää, osallistumissäädökset koskevat EUta ja, ja Euratomia. Tässä niitä on niitä kolme. Ja sitten tämä SP, jossa tulee todellakin enemmänkin väriä mukaan. Tässä ovat nämä erityisohjelmat tutkimuksen puiteohjelman sisällä, kaikki Marie Curie ja niin poispäin. Niitähän on aika lailla tämä, nämä erityisohjelmat tämän puiteohjelman sisällä sisältävät omia sääntöjä, siis osallistumissääntöjä. On yleisiä osallistumissääntöjä, jotka ovat tässä pinossa, sitten erityiset osallistumissäännöt, sitten kun sopimus on neuvoteltu, sitten on vielä tällaisia yleisiä sopimuksia edunsaajien ja komission välillä, eh, jotka koskevat tutkimus, tutkimuksen puiteohjelmaa ja sitten jokaista erityisohjelmaa sitten meillä on vielä työohjelmia tämän erityisohjelmapaketin sisällä, että tällä ihan alhaalla on sitten tämän G, tämä näin, tämä viiva, jotka ovat niin sanottuja guidelineja, eli suuntaviivoja, niitä on 20, ja kuudessa pääosastossa komission tasolla, jotka sitä hallinnoivat ja rahoittavat tätä tutkimus- ja puiteohjelmaa. Nämä 20 suuntaviivaa, ne ovat, ne, ne ovat myös täällä, ehkä puoliksi tämän näin paksu pino. Ei kuitenkaan ehkä no, 20 kertaa näin paksu pino. Ja se onneton edunsaaja joutuu noudattamaan näitä ohjeita. Olen pahoillani, sori vaan. No olen pahoillani siitä syystä, että ja siitä syystä olemme ottaneet 20 artiklaa varainhoitoasetukseen näistä täytäntöpanosäännöistä ja niillä yritämme hoitaa äh, sen, että joka, ettei synny sellaista tilannetta, että jokainen laatii omat sääntönsä. Olemme yrittäneet poimia oleellisia äh, tekijöitä tästä, kuten esimerkiksi oli, yrittä, olemme yrittäneet rahoituksellisia oikaisuja ja olemme pyrkineet pitäytymään oleellisissa asioissa. asioissa. Ja me toivomme salaisesti, että tällä tavalla tämä pyramidi poistuisi haluamme yksinkertaistaa ja vähentää sääntöjen lukumäärää. Olen pahoillani joutuessani sanoa, että, tämä, että nämä säännöt ovat myös ristiriidassa keskenään. Ja tämä työllistää mielettömästi ihmisiä sen suhteen, että miten näitä tulkitaan näitä sääntöjä. Ihmisten täytyy selvittää, millä tavalla nämä ristiriitatilanteet hoidetaan. Että kuka milloinkin on oikeassa. Me yritämme tällä, me selvitämme yksi ja muutamia asioita lopuksi Esimerkiksi se, millä tavalla meillä on yhtenäis, miten voimme laskea yhtenäiset henkilöstökulut. Ne ovat hyvin teknisiä kysymyksiä, jotka kuitenkin yritämme selvittää edunsaajille sopii yhteistyössä eri toimien, toimijoiden kanssa. Me olemme yrittäneet sopia niiden kanssa, jotka ovat asianosaisia. Olemme yrittäneet selvittää näitä myös komission kanssa että me haluamme tehdä tietenkin oikeat asiat. Tämä sääntöjen harmonointihan tarkoittaa sitä, että tämä, tässä, tämä tästä puretaan ja yritämme saada yhteisen ja paremman tuloksen, ja koska silloin me voimme vähentää tulkinta, tulkinnan liikkumavaraa. Täällä on paljon kysymysmerkkejä, kun ei komissio pitää tämän byrokratisen, ellei tämä ole byrokratisen mikä sitten. Siksi halu, suosittelemme teille, että kuljette rintarina meidän kanssamme tässä asiassa, koska meillä ei ole mitään muuta mahdollisuutta meidän mielestämme. Me haluammekin saada tämän rauhanomaiseen päätökseen. Me olemme hyvin luottavaisia sen suhteen, että me onnistumme tässä, että komissio vakuuttuu siitä, että tämä tie on, on ainoa mahdollinen. Sillä ei ole mitään mielekästä vaihtoehtoa. Eikä ole nyt kysymys siitä, että, että me rajoittaisimme komission liikkumavaraa äh, täytäntöönpanossa, vaan pikemminkin on kysymys siitä, että tämä tulkintojen liikkumavara näissä mahdollisissa säädöksissä on kysymys on muuta, eräitä mahdollisia säädöksiä, joiden tulkinnan liikkumavarasta on kysymys. Me kamppailemme juuri tällä hetkellä sihteeristön kanssa yhteensä paljon kiitoksia herra Paulaselle, sihteeristö Rova Makovska ja herra Vuks. Me yritämme yritys- sihteeristön kanssa löytää sellaisen tien, jossa voimme tarjota kompromisseja. Sitten katsotte tämän sihteeristön eri sihteeristön yhteenvetoa näistä tarkistuksista eri sektoreilla, niin esimerkiksi 56 artikla on tietenkin erityisen kiinnostava kohta. Meillä on noin 70 tarkistusta, jotka koskevat tätä hallintoa. Ensi viikolla toivottavasti saamme uuden kompromissiehdotuksen pöydälle. Sitten yritämme, yritämme puhua kaikkien kanssa, koska tässä, tässä on kysymys tavallaan niin joko tai tilanteesta Haluamme kuitenkin tarjota kompromissia, koska hyvät kollegat, koska tämän homman täytyy toimia. Eihän tässä ole mitään arvoa, jos me jotakin ja sitten jokais, jokaisesta kylästä otetaan yksi koira ja saatetaan kaikki samalle promenaadille puistoon tietenkin meidän, meidän täytyy pistää saamaan sellainen paperi joka vaikuttaa myös neuvostossa kun ajatellaan esimerkiksi akkreditointivelvoitteita jäsenvaltioissa, me tulemme tekemään tästäkin ehdotuksella, että Tästähän kollega Kajer aivan oikein kysyn, minkä, kuinka monta varianttia tässä 56 artiklassa on, emme ole edes laskeneet, mutta oletan, että tämä on kai kolmas tai neljäs vaihto, variantti siitä. Kuitenkaan muita mahdollisuuksia mielestä, mielestäni ei ole. Ja pyydänkin teitä torjumaan komission loppaamisen totean, että me, me tarvitsemme neuvotteluasetelmat neuvoston suuntaan. Neuvosto ei, neuvosto ei ole mikään pikkupoika. Kyllähän siellä on porukka tietää, mistä he puhuvat. Ja he tietävät kyllä, mitä he haluavat ja mitä he eivät halua. Kun taas me täällä, jos me esitämme kansallisia lausumia, yritämme vain nokittaa pokeripöydässä kansallisia pyrkimyksiä, niin jos me tässä haluamme päästä tuloksiin, niin meidän täytyy saada jotakin konkreettista pöydälle silloin me saamme kunnolliset neuvotteluasemat neuvoston suuntaan. Minulle on tärkeää, että että byrokratisointi, byrokratia-argumentti, jota komissio käyttää, on oikeastaan henkilökohtainen loukkaus, koska pikemminkin päinvastoin me yritämme tehdä tässä. Mehän yritämme helpottaa tätä edunsaajien kurjuutta, jotka kärsivät tästä monimutkaista menettelystä. Olen kuitenkin seurannut tilannetta monta vuotta. Meidän täytyy torstaina meillä lähetämme kirjeen kollegoille, jossa puhuimme harmonisoinnin tarpeesta näiden sääntöjen osalta. Tänään meillä on uusi työasiakirja esillä, jossa sitten käsittelemme komission tämä kritiikkiä ja selvitämme näitä tarkistuksia. Ja tämä täytyy tehdä vielä uudestaan, koska tämähän on tällainen lähes päättymätön tarina joka tapauksessa haluamme saada parlamentin linjauksen aikaan, joka sitten maksimaalisesti vaalii parlamentin oikeuksia ja myös noudattaa Lissabonin sopimusta parhaalla mahdollisella tavalla. Onkin kysymys siitä, että, että tässä on oleellisia säädöksiä, jotka me teemme itse, koska muuten se voidaan jättää komission tehtäväksi haluan, että teillä on, te olette selville siitä, että kaikki se, mitä emme saa tänään aikaan, niin, seuraava, niin emme saa niitä aikaa 20 vuoden aikana. Kaikki se, mitä me emme nyt äh, saa aikaa, niin me olemme menettäneet sen kampanjan moneksi vuodeksi. Eh, Kiitoksia kovasti esittelijät. Rova Gressle, me ymmärrämme kyllä, että neuvostossa ei olla mitään amatöörejä, vaan kyllä siellä on kova pala meidänkin purtavaksi. Yritän nyt pitää huolta aikataulusta. Meillä on puolisen tuntia aikaa käytössämme. Niin, että kaikki halukkaat voisivat käyttää puheenvuoron. Kuka nyt ensimmäisenä haluaa käyttää puheenvuoron? Tussenkomen op de voorzet van de beide rapporteurs. Niemand. Niin, tietysti esittelijät vielä. Haluaako joku vastustaa esittelijöiden tähän mennessä esittämiä kommentteja? Jan Muller. Haluaako jotkut kollegat vielä käyttää Jan Muller. Eh, monsieur Di. Jan Muller. Dank u wel, eh, voorzitter. Ik... Eh, Kiitoksia, puheenjohtaja. Tänään päivällä minä aloin käymään läpi näitä tarkistuksia. Ja minun täytyy sanoa, että tämä on täysin uskomatonta. Minä äh, suorastaan olin pyörtymispisteessä. Tämä tasapainoilu tässä, niin sehän kyllä jo osoittaa paljon. Ja jos nyt tässä tilanne on tällainen, niin kyllä sitten saattaa olla myöskin hankala neuvostoa ajatellen, mutta kuitenkin arvostan suuresti sitä, että esittelijät tulevat tekemään mahdollisia kompromisseja. Tämä on mielestäni ainakin tässä suhteessa paras, koska katsoin tässä eri tarkistuksia ja sain niistä jonkinlaisen kuvan ja sitten mietin myöskin eri riskitekijöitä. Ja tämä Greslen tekemä ensimmäinen ehdotus on kyllä loistava No mitä sitten tulee näihin muihin ehdotuksiin, niin voin vain todeta, että ennen kuin alamme tehdä henkilökohtaisia tarkistuksia, esittelijöiden tulisi ensin katsoa kaikki, tehdä kompromisseja ja sitten odotan jo kyllä myöskin jo komission puheenvuoroa jotta se myöskin kertoo, että mikä sen näkökulmasta on tässä homman nimi, että neuvosto tietysti tulee myöskin myöhemmin mukaan kuvaan, mutta ensiksi haluamme kuulla, mitä komissio on mieltä. Minä olen kuullut jo paljon delegoiduista säädöksistä ja tämä Delegated Acts termi tulee kyllä koko ajan jossakin esiin, ja jos me emme nyt tee mitään, niin sittenhän se on tämän sukupolven osalta täysin menetetty peli. Joten tällainen asetus voidaan aina päivittää. Ja tästä syystä haluaisinkin kuulla komissiolta vastauksen, että mikä nyt tilanne on tämän päivityksen osalta, joka meidän on tarkoitus tässä tehdä. Olen ollut jo usein mukana, kun varainhoitoasetusta on muutettu, mutta miksi tämä nyt on sitten tämän sukupolven mahdollisuus ja miksi emme sitten myöhemmin voi enää sitä muuttaa, jos tämä eh, nyt sitten ei menekään niin kuin pitäisi? Joten minä odotan esittelijöiltä hyvää osallistumista tähän. Kiitoksia. Herodi. Kiitos ja Muller. Kalfin, Odi, onko vielä muita? Merci, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Halusin käyttää puheenvuoron kahdesta aiheesta. Ensinnäkin haluan onnitella esittelijöitä. He tekevät vaikeaa ja välttämätöntä työtä. Oikeastaan kaksi aihetta. Mm olen tehnyt sarjan tarkistuksia vastuuvapauden aikatauluun liittyen. Siinä ehdotetaan sitä, että voisimme päättää vastuuvapausmenettelyn valvottavan vuoden jälkeisenä vuonna. Tämä on sellainen ehdotus, joka meidän parlamentaarikojen kannalta vaikuttaa varsin loogiselta, olemme jopa sitten asiantuntijoita tai, tai emme. Mutta kun otetaan huomioon komissio, tuomioistuin ja muut asiantuntijat, minulle sanotaan, että tämä toisi mukanaan paljon teknisiä ongelmia. Haluaisin todeta esittelijöille, että minä en vastusta sitä, että ettenkö voisi vetää pois näitä tarkistuksia, mutta pitäisi perustaa jonkinlainen työryhmä, pohdintaryhmä, joka tämän tavoitteen ottaisi huomioon. Kenties tämä voitaisiin sitten huomioida seuraavassa vaiheessa, kun asetusta tarkistetaan, kun otetaan huomioon kaikki ongelmat, ristiriidat, käännökset ja niin edelleen. Eli luotaisiin työryhmä, jonka tavoitteena olisi nimenomaan tämä. Ja toinen kommentti, puheenjohtaja, me olemme tehneet paljon teollisuusvaliokunnassa työtä kollegoiden kanssa yhdessä. Haluan kiinnittää huomionne siihen, että otetaan huomioon kompromisseissa teollisuusvaliokunnan lausunto. Dank wel. Uh, heer Kalfin, zijn er nog? Kiitoksia. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Uh, uh, uh, Kiitos puheenjohtaja. Mä lyhyesti kommentoisin kahta asiaa. Ensinnäkin olen samaa mieltä. Ja haluan kiittää esittelijöitä näistä selkeistä asiakirjoista. Tämä on tismalleen juuri sitä, mistä, mitä haluaisin kommentoida. Me sen sijaan, että meille olisi täytäntöpanosäädökset, niin meillä on delegoituja säädöksiä – haluaisin vain painottaa ja kiinnittää huomiota siihen, että, että nämä delegoidut säädökset sisältävät sekä parlamentin neuvoston toisin kuin nämä täytäntöönpanosäädökset, riippuen siitä, mitä jää komission päätettäväksi. Se voidaan päättää ainoastaan, jos on tällainen hiljainen suostumus parlamentin taholta, tai jos parlamentti haluaa lausua jotakin, niin se kuuluu tähän menettelyyn. Joka tapauksessa se seikka, että me käytämme delegoituja säädöksiä, niin se silloin kun keskustelemme, että mikä osa täytäntöpanosäädöksistä täytyy si- si- siirtää varanhoitoasetukseen, meidän täytyy ottaa tämä myös pohdittavaksi. Täytäntöpanosäädökset eivät enää hoidu pelkästään komission tasolla kysymättä parlamentilta ja neuvostolta. Ja menettely on sellainen, tämähän on aika raskas menettely, niin kuin sanoitte. Ei se nyt niin raskas soutuinen ole. Tässä on kaksi optiota. Neljä viikkoa tai kolme viikkoa, jolloin aikaa reagoida neuvoston ja parlamentin taholta. En oikein usko, että delegoidut säädökset merkitsisivät sellaista, että se lisäisi vaikeuksia päätöksenteossa. Toinen asia koskee artikloja, jotka koskevat rahavälineitä, rahoitusvälineitä tässä paperissa, jonka, jossa puhuttiin näistä usein esitetyistä kysymyksistä. Tässä puhutaan tarpeesta, että parlamentti saa tietoa ex ante silloin, kun on kyse riskeistä rahoitusvälineiden käytössä. No, tämäkin on vain yksi esimerkki siitä, jossa meidän täytyy pohtia – huolellisesti, mitä tämä merkitsisi, koska parlamentti saattaa saada tietoa, mutta mitä sitten? No parlamentti, parlamentin ei pitäisi olla sellainen ö, toimielin, joka huolehtii riski, riskiarvioinnista tai sellaisesta, vaikkakin sikäli kun meitä informoidaan, niin mitä sitten, mikä, mitä, mit, mitä siitä seuraa? Tämä on yksi sellainen esimerkki, jos me tarvitsemme informaatiota parlamentissa, mutta sitä voidaan sitten käyttää joidenkin toimien tekemiseksi myöhemmin, eikä pelkästään, että saadaan vain informaatiota yleisesti ex ante. Ja sitten analyysi ja, ja informaatio ex poste, se täytyy, me, siinä meidän täytyy saada tietoa kaiken, mutta ex ante, se tarkoittaa sitä, että meidän täytyy tulla jotakin informaatiotestä, jotta pystymme reagoimaan ennen kuin ennen kuin rahoitusvälineitä käytetään, niin kuin tässä tapauksessa. Tämä saattaa, tämä on yksi sellainen esimerkki, on muitakin, jotka saattavat, saattavat mutkistaa tätä menettelyä. Dank u. er die... Kiitos. Haluaako joku kollega vielä käyttää puheenvuoron tässä vaiheessa? Ei näyttäisi olevan kollegoita. No komissio. Edustaja, ää, kollegan, komission edustaja Taverni, onko siellä kommentteja tässä vaiheessa? President. Kiitos puheenjohtaja. Voisin jo aloittaa vastaamaan niihin kysymyksiin, joita parlamentin jäsenet nostivat esille. Yksi pääkysymyksistä nähdäkseni, tässä viittaan Greslen puheenvuoroon, on tietysti delegoitu säädöskysymys. Tämähän on yhteydessä täytäntöönpanoon luonnollisesti ja uusi menettely on meillä olemassa sopimuksessa unionin toiminnasta. Tämähän on normaalisti komission päätös, mutta yhteistyössä, vahvistetussa yhteistyössä neuvoston ja parlamentin kanssa se tehdään. Olen todennut, että kun ajatellaan nykyisiä täytäntöönpanosäännöksiä varanhoitoasetuksessa, niin kyseessä on ollut varsin pieni paketti. Me olemme Greslen kanssa tehneet paljon työtä tämän parissa ja olemme ehdottaneet sellaisia ratkaisuja, jotka pitäisi eh, siirtää eteenpäin nykyisestä järjestelystä. Täällä on muutamia artikloita, joista voimme vielä keskustella. Olemme laajalti esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että tiettyjä seikkoja pitäisi poistaa tässä varainhoitoasetuksesta. Meillä on samat tavoitteet, haluamme keskittyä olennaiseen niin että olennaiset kysymykset on sisällä, sisällä varanhoitoasetuksessa ja sitten delegoitut säädökset ovat ikään kuin täydennyksenä äh, lisänä mukana. Mulderille vastauksena voisin todeta hänen kommenttiinsa siitä, että onko niin vaikea muuttaa varanhoitoasetusta. E, ei, tämähän on lainsäädäntöä ja toden totta, meillä on yhteispäätösmenettely, mutta toki tämä nyt on hieman raskaampaa kuin sitten muuttaa täytäntöönpanosääntöjä, delegoituja säädöksiä. Meillä on yhteispäätösmenettely ja se voi noudattaa äh, erilaisia reittejä, ensimmäinen käsittely, toinen käsittely ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa on selvää, että sitä voidaan muuttaa. Tietysti se vaatii jonkin verran aikaa. ja voi syntyä uusia olosuhteita, jotka vaativat tällaisia muutoksia. Edustaja Gresle nimenomaan voisi toimia niin, että joustavuus säilyisi niin, että delegoidut säädökset pitävät huolen täytäntöönpanosta. Tilannehan voi kehittyä. Esimerkiksi taloudelliset olosuhteet kehittyvät ja muuttuvat. Ajattelen tässä esimerkkinä vaikkapa äh, kiinteistökysymyksiä, jota on käsitelty. Tässä on kaksi kynnystä, 200 000 ja 5 miljoonaa. Tämäkin voi muuttua ajan mittaan. Ja kun otetaan huomioon hintakehitys, niin varsin nopeitakin muutoksia voi tapahtua. Se, mikä meitä näissä delegoiduissa säädöksissä hieman vaivaa ja joka on ongelma, jonka pitäisi vaivata myös Euroopan parlamenttia, on se, että tässä on tiettyjä määräyksiä, jotka ovat mukana esittelijöiden ehdotuksessa, ja meidän mielestämme ne ovat komission aloiteoikeuden vastaisia, perussopimuksen vastaisia näin ollen. 210, 214 ja 19 ovat sellaisia. Niissä oikeastaan pyritään lähestulkoon lainsäädännölliseen menettelyyn delegoitujen säädöksien osalta. Ja tämä on päinvastaista kuin mitä se sopimus määrää, minkä me olemme tehneet yhteisymmärryspöytäkirjassa Euroopan parlamentin kanssa. Euroopan parlamentin puhemies, neuvoston ja komission puheenjohtajat siinä ovat mukana sen sopimuksessa. 213 on aivan äh, tavoitteiden vastainen näin ollen. Me haluamme noudattaa artiklaa 290 ja yhteys, yhteisymmärryspöytäkirjaa sopimustamme. Tietysti yhteistyö, jota me teemme esittelijöiden kanssa ja niiden kanssa, jotka parlamentin osalta haluavat osallistua tämän delegoidun säädöksen laadintaan, menemme hyvin pitkälle kuulemisissa, teemme yhteistyötä syvällisesti me haluamme pitää kiinni eh, perustamissopimuksista, määräyksistä ja tästä yhteisymmärryspöytäkirjasta. Tämä siis delegoidusta säädöksistä. Sitten 56 artikla esittelijä Gresle totesi, että tässä on paljon pelissä, paljon on käsittelyssä pöydällä ja on vaikea havaita, eh, missä mennään, koska niin paljon ehdotuksia tähän on tehty. Tänä aamuna osallistuin regivaliokunnan työhön ja sieltä näyttäisi syntyvän kompromissi, kenties päivällä sitä äänestetäänkin. Ja se on komission näkökulmasta hyvin laajasti hyväksyttävissä. Siinä kyse on neuvotteluista parlamentin jäsenvaltioiden kanssa hehän, hehän eivät juurikaan odota paljonkaan komissiolta äh, tästä näkökulmasta. Jäsenvaltioilla on vastuu. Vielä yksi seikka liittyen vaadittavaan ehdotukseen. Kun ajattelemme jäsenvaltioiden valvontajärjestelyä ja komission roolia, tässä on edelleenkin tämä ongelma shall tai may, eli komissio ja sitten käytetään sanamuotoa shall. Ja puhutaan alakohtaisista säännöistä ja sektorikohtaisista määräyksistä. Tämä shall on meistä ää, äh, ikään kuin tavoitteensa vastainen sanamuoto. Jos jäsenvaltio vaatii tätä ja komissio sitten toimii sen mukaisesti, niin onko järjestelmä riittävän äh, tehokas ja täsmällinen. Tässä oikeastaan mentäisiin ta- äh, taaksepäin. Tämähän kuuluu jäsenvaltioiden vastuuseen. Ja toisaalta ohjelmointi tällä hetkellä on osoittanut, että jos pitäisi systemaattisesti äh, toimia niin, että, että otettaisiin tämä reititysvaihtoehto, niin viivästyksiähän siitä syntyisi. Eli shall tai may sanamuodon käyttö 313 tarkistus liittyy tähän asiaan ja toivottavasti Gresle on tässä kannallamme. Artikla 56 siis oli tässä ydinkysymys. Tässä oikeastaan kysymykset, joihin halusin vastata. Jos sallitte vielä, meillähän on vielä jonkin verran aikaa hieman yleisempi kommentti. Tietyt jäsenet mainitsivat tämänkin seikan. Me katsomme, että tietyissä tapauksissa esittelijä oikeastaan asettaa tiettyjä rajoituksia, jotka johtavat siihen, että, että komission näkökulmasta budjetin täytäntöönpano tulisi ongelmalliseksi. Artikla 55 liittyy niihin henkilöihin ja organismeihin, joille komissio voi delegoida osan budjetin täytäntöönpanosta. Tässä artiklassa 55 Greslellä on myös kommentti taulukossa tähän liittyen. Hän haluaisi, että komissio määrittelisi jo alustavasti ennalta tavoitteen, odotetut tulokset, täytäntöönpanometodit ja muut seikat, jotka pitäisi määritellä jo perussäädöksessä vaikkakaan ei tiedetä, mitä ohjelmointikauden myöhemmässä vaiheessa tapahtuu. Me katsomme, että tämä on liian raskas ja pitäisi oikeastaan sisällyttää rahoituspäätöksiin. Nehän kuuluvat parlamentin ja, neuvoston tehtäviin ja siinä oikeastaan annetaan samat tiedot, mutta ne eivät ole tässä oikeusperustassa pohjalla olevassa säädöksessä mukana. Esittelijät ottavat, tarttuvat kyllä tähän ehdotukseen, viittaan 306 tarkistukseen. Siinä tähän tartutaan, mutta siihen lisätään oikeastaan velvoitteita tämän oikeusperustan tai perussäännöksen lisäksi. Ennalta jo ennakolta liikaa esitetään vaatimuksia. Sitten 167 ja 130 artikla. Tässäkin pyydetään monenmoista jo etukäteen hyvissä ajoin ja katsomme, että tämä voi estää meitä sopeutumasta muuttuviin tilanteisiin näin pitkällä aikavälillä. Viittaan tarkistukseen tarkistuksen 424 ja siinäkin rajoitetaan meidän budjetin täytäntöönpanoamme liiallisesti näillä ennakkovaatimuksilla. Vielä pieni hetki tarkistuksista, jotka liittyvät liittyvät siirtoihin. 22 tarkistus, artiklan 23. Komissio pyrkii tässä siihen, että saataisiin tiettyä joustavuutta hallintokuluihin, hallintomäärärahoihin. Hyvin nopeasti voin tämän sanoa, koska jo selitin tätä asiaa. Kymmenen vuotta sitten meillä oli hallintobudjetti ja sitä sitten hoidettiin tarpeen mukaan parhaalla mahdollisella tavalla ja hallinnollisen autonomian pohjalta. Nyt on kuitenkin haluttu, että helpommin voidaan siirtää määrärahoja. On tehty hyvin myönteisiäkin tarkistuksia tähän aiheeseen, mutta kaikesta huolimatta olisimme toivoneet hieman enemmän. Toinen liittyy maksumäärärahoihin siinä määrin, kun kyse on sellaisista määrärahoista, joiden kautta parhaalla mahdollisella tavalla täytäntöönpannaan budjettia. Jos on tietty ongelma, niin voidaan siirtää määrärahoja ja rahoittaa toimia tällä kyseisellä alalla. Valitettavasti tätä ehdotusta esittelijä ei ottanut huomioon riittävällä tavalla meidän näkökulmastamme ja totean, että Äh, tarkistus 266 esimerkiksi on sellainen, että siinä pyritään tällaiseen mahdollisuuteen määrärahojen siirrossa. Vielä muutama sana kiinteistömenettelystä. Nythän on jo olemassa nykyisissä säännöissä asian säätelyä, mutta me toteamme luonnollisesti tyytyväisenä sen, että parlamentti ottaa huomioon ehdotuksemme siitä, että voitaisiin myös lainarahoituksella rahoittaa kiinteistöjä. Budjettivaliokunta ja talousarviovalvontavaliokunta on kolmessa eri vaiheessa jo Tarjous kilpailuvaiheessa ja ennen sopimuksen allekirjoittamista. Ja sitten vielä töiden jälkeenkin voitaisiin toimia ja tämä on meistä hyvä ratkaisu. Jos tämä tarkistus sitten kehittyisi ja etenisi, niin se kyllä helpottaisi komission työtä. Vielä on yksi tärkeä seikka. Jos komission ehdotus liittyen kiinteistöjen vuokrausta johtaisi siihen, että menot budjetissa pienenisivät tai että tällä olisi neutraali budjettivaikutus, niin siinä tapauksessa katson, että budjettivallan käyttäjän ei välttämättä näissä kaikissa kolmessa vaiheessa tarvitsisi puuttua, koska menot eivät lisäänny. Ja loppuun totean, että pitää paikkansa, että tietyissä tapauksissa syntyy se vaikutelma, että on aivan liiallisia raportointipyyntöjä, velvoitteita. Viittaan tässä tarkistukseen 48, 34 artiklan liittyen. Meidän pitäisi tehdä raportti kaikissa, kaikista edun saajista, jotka mainitaan artiklassa 55, kaikista yhteisön elimistä, virastoista, hajautetuista virastoista. Tässä haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että jo nyt meidän äh, raportimme on 500 sivuinen ja jos nyt sitten lisättäisiin vielä äh, kaikki ne toimijat, jotka delegoidusti toteuttavat näitä tehtäviä, niin kyllä tämä raportti paisuisi aika lailla mahdottomaksi. Teillä on tietyt aikapaineet, aikarajoitteet, joiden puitteissa toimitte budjetin suhteen. Valitettavasti puheenjohtaja jouduin puhumaan hieman pitkään. Pahoittelen tätä. Meneer Virne. Eh, dank u, voorzitter. Je, serai beaucoup plus bref que, que... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyemmin. Minulla on vähemmän sanottavaa. Vastuuvapausmenettelystä totean, että pidän edustaja Odin lähestymistapaa hyvin rohkeana ja tervetulleena. Tässä pitää olla selkeillä vesillä. Ymmärrän täysin poliittisen intressin sen suhteen, että saataisiin vastuuvapaus seuraavana vuonna suhteessa tarkasteltavaan vuoteen. Mutta vastuuvapauden pitää perustua tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Totta kai tilit voidaan päättää äh, hieman aikaisemmin. Tämä liittyy myös tuomioistuimen työskentelytapaan niin, että tilin tarkastus tehdään hieman aikaisemmin, saatetaan se päätökseen hieman aikaisemmin. Mutta lyhyemmän aikataulun ongelmakohtana on se, että täytyy ymmärtää, että jotta tuomioistuin voi antaa korkealaatuisen lausuntonsa, niin väistämättä sillä on oltava näytteitä kyseisen toimintavuoden ajalta. Jos tätä aikataulua lyhennetään huomattavasti, niin tuomioistuimen täytyisi ottaa nämä otoksensa aikaisemmin. Eli se olisi eh, huonommin edustava otos sitten laadullisesti. Ei näistä asioista voi noin vain olankohautuksella puhua. Odin valitsema lähestymistapa on järjen, rationaliteetin perustalta lähtevä lähestymistapa. Meidän pitäisi löytää toisenlainen työskentelymenetelmä niin, että pääsemme menettelyn lyhentämiseen, joka on tavoitteena. Sitten toinen seikka. Hieno värikaavio, jonka edustaja Grisle on tehnyt. Muistan tämän vielä lähimenneisyydestä. Olen nähnyt sen aiemminkin. Ensin katson, että mitä, mikä ihmeen rapustus tämä on. Mutta kun otamme huomioon varanhoitoasetuksen ja sen täytäntöönpanon, niin oikeastaan tämä on vain pieni osa koko värikaaviota. Ja kyse on alakohtaisesta, sektorikohtaisesta täytäntöönpanosta. Ei pidä unohtaa sitä, että kaikilla ei aina ole samoja prioriteetteja kuin äh, budjettivaliokunnalla ja talousarvio- valvontavaliokunnalla. Tätä ei pidä unohtaa. Kiitoksia, herra Taverne ja herra Paradi. Te tässä hiukan piikittelitte rouva Holmaieria. No hänkin varmasti haluaa vastata tähän. No tämä ei ollut hyvä idea, koska minä kyllä pystyn antamaan takaisin samalla mitalla, joten aloitan tässä nyt. Ensinnäkin tämä kiinteistöpolitiikka komission taholla, niin se ei kyllä ollut kovin avoin tuossa vielä pari vuotta sitten. Kun olen käynyt keskusteluja komission kanssa, niin komission vastaava edustaja oli jopa sitä mieltä, että kiinteistöt, kun ne ovat tietyn budjettikohdan alaisuudessa, tätähän te myöskin pyritte tässä muotoilemaan, niitä ei tarvitsisi esittää. Ja sitten kysyin, että no esimerkiksi jos on jokin kiinteistö, joka on noin 600 miljoonaa, jos se liikkuisi kyseisen budjettikohdan alla, niin pitäisikö siihen olla tositteet vai ei? Ja budjetti oli sitä mieltä, että no kyllä sitten, jos se on sen budjettikohdan alaisuudessa, niin sitten näin ei tarvitse tehdä. No annoin sitten luettelon sellaisista kiinteistöistä, joita budjettivallan käyttäjä ei ollut saanut tietoonsa. Siellä oli kiinteistöjä, joilla oli valtaisa merkitys budjettia ajatellen. Ja minun täytyy rehellisesti sanoa, että me parlamenttina todellakin arvostamme sitä, että meillä on selkeät määrittelyt. Ja nyt puhun näistä kolmesta tarkistuksesta. Ensinnäkin, jos minä haluan kolmesta paikasta saada tietoa, niin tämä ei tarkoita sitä, että haluan kolme kertaa lupamenettelyn, vaan ongelmahan on siinä, että me saamme tietoa vasta sitten, kun parlamentti ei enää voi tehdä mitään päätöksiä kun jo kaikki on hoidettu, tai melkein kaikki, ja usein myöskin sitten hyvin hankalasti, niin sitten parlamentti sanoo, että no niin, kaikki on jo tehty ja niin ja niin paljon miljoonia on jo menetetty, että emme enää voi antaa mitään tai ottaa kantaa. Joten tästä syystä minun mielipiteeni ja myöskin muiden ihmisten mielipideiden kanssa olen käynyt keskustelua ollut se, että meidän pitäisi saada ensin tietoa hankkeista, suunnitelluista hankkeista, jotta voimme ottaa kantaa Joskus se voi olla kriittinen, joskus myönteinen tai mikä hyvänsä, mutta tämä nyt ei ole mikään suuri menettely, vaan se voi olla täysin epäbyrokraattinen toimenpide. Arvostan kuitenkin sitä, että ne tiedot, joita sitten notifioinnissa annetaan, ovat sellaisia tietoja, joihin voi luottaa, eikä sitten äh, loppujen lopuksi kyse ole miljoonien erosta ja sitten, että tiedot annetaan vasta myöhemmin, jos koskaan, koska emme sitten tarvitse enää näitä tietoja sittenhän ne ovat täysin e, e, sellaisia, että ne eivät sido enää mihinkään. No sitten toisekseen komissio kirjoitti, että me tässä me emme tässä harrasta mitään micromanagementia ex avulla. Minä haluan kyllä tietää, että mihin varat käytetään. Ja meillä on myöskin sellainen mahdollisuus, että jos varoja käytetään ja sitten näitä varoja, niin sitten mahdollisesti esimerkiksi kiinteistöjen kohdalla ei ole järkevää mitään ex post-valvontaa harjoittaa, vaan täytyy tietysti tietää eri asiat etukäteen ja sitten ottaa kantaa tähän. Ja tämähän on myöskin varainhoitoasetuksen mukana. Äh, jos nyt äh, olen 30 vuoden sopimuksia päättänyt, niin sitten kaksi vuotta myöhemmin minun ei tarvitse enää kritisoida jotakin äh, sopimusta, koska 28 vuotta olen näitä käsitellyt ja sitten enää mitään muutoksia ei voi tehdä. Ei siinä ole järkeä. No sitten myöskin kuuntelin tässä sitä, kun totesitte, että esimerkiksi luottojen kohdalla olette toimineet tietyllä tavalla, no, parlamentti hän on jo usein puoltanut sitä, että kiinteistöluottoja mahdollistetaan, koska tämähän myöskin vaikuttaa ö, tällaisten välittäjien toimintaan sellaisten kiinteistöjen kohdalta, joita emme voi heti maksaa. Näitä tapauksia on useita. Me haluamme, että kiinteistöt rahoitetaan selkeästi ja avoimesti, että sitten kirjoitatte kuitenkin, että pitäisi poistaa tämä virke, jossa todetaan, että me vaadimme riittävää maksuaikaa. Minä olen tässä nyt katsonut kymmenessä jäsenvaltiossa, että onko tällainen vastaavallinen teksti kansallisessa lainsäädännössä mukana. En löytänyt sellaista ainoastaan kymmenessä maassa, No tämä sopiva, te totesitte, että se on sellainen, että se voidaan ymmärtää kahdella mielellä. Totta kai minä voin tähän myöskin pistää jotkin aikarajat, jos se on parempi, mutta jos nyt luotto otetaan, niin sitten täytyy olla myöskin selvillä siitä, että missä ajassa se maksetaan takaisin. En halua, että komissio nyt sitten kirjoittaa meille, että tällainen kohta pitäisi poistaa, koska sittenhän luotto voi olla vaikka kuinka pitkään voimassa, eikä tämä ole kuitenkaan tarkoituksena. Me haluamme lisää avoimuutta, rahoitusta ja me haluamme myöskin selkeyttä näihin kiinteistökysymyksiin. No sitten kolmas askel, joka on todellakin tarpeen. Minä olen kritisoinut tätä usean otteeseen. Olen havainnut, että notifointia tapahtuu sellaisissakin tapauksissa, että ex poste valvonnan kohdalla on voitu havaita, että huomattavasti enemmän rahaa on käytetty kuin mitä alun perin on notifioitu, joten tämä kolmas askel tarkoittaa sitä, että komission täytyy antaa raportti siitä, että kuinka paljon kiinteistöstä todellakin maksoi ja mitkä ovat lopulliset rahoitusmenettelyt. Tämä on se kolmas askel tällaisten sopimusten jälkeen. Ja tämä voidaan antaa meille lyhyesti ikään kuin tiedoksi, ei, ei se ole mikään ongelma. Myöskin kansallisvaltioilla on tällaisia järjestelyjä. Komissiolta vaaditaan tässä, niin kuin parlamentiltakin, enemmän, koska kun ajatellaan avoimuuden mittapuuta ja politiikkaa, niin eihän se ole tähän päivään mennessä vielä toteutunut niin kuin pitäisi, joten mielestäni se on tarpeen ja pyydänkin, että kollegat ottavat hyvin vakavasti tämän, siis sellaiset, jotka ovat usein minulle tätä valitelleet, että tämä politiikka on usein sellaista, että se ei ole avointa, eikä, eivätkä asiat ole toteutuneet siten niin kuin niiden olisi pitänyt, kun ajatellaan esimerkiksi kiinteistöjen kokoluokkaa. Kyse on kuitenkin miljardeista euroista ja meidän pitäisi pohtia kuitenkin hiukan avoimuutta ja myöskin järkevää rahoitusta. Kiitoksia edustaja Holmaier. Meidän täytyy nyt tässä päättää. Minä haluan antaa molemmille esittelijöille vielä vastauksen. Täältä monien täytyy lähteä tästä äänestetään myöskin regivaliokunnassa vielä siis lyhyesti vielä. Mehän näemme kyllä vielä 30. kesäkuuta, mutta Rova Gressle nyt ensin. Kiitoksia tästä keskustelusta. Rova Holmeier muotoili tämän hyvin, että tämä voitaisiin ottaa hoitoon. Olemmeko me parlamentaarinen demokratia vai emme täällä Euroopassa? Saako on, ovatko parlamentin oikeudet nyt näkyvissä paranhoitasetuksessa. Tämä on nyt ensimmäistä kertaa yhteispäätösmenettelyn piirissä. Nyt me olemme, meillä olemme uudessa oikeudellisessa tilanteessa Lissabonin sopimuksen myötä. Siksi kollega Mylderiltä kysyinkin, että, että nyt, nyt vai ei koskaan Nyt olemme sellaisessa tilanteessa, että Lissabonin sopimuksen 290 artikla on toteutumassa, jossa on kysymys oleellista säädöksistä ja, si, ja siinä me olemme mukana. Komissio on ottanut, identifioinut 12 oleellista säädöstä tästä pinosta. Ja me löysimme kahdeksan lisää, se on 20 yhteensä. Eli komissio 12, kiitoksia herra Paradi, että näin sanotte. Eihän näin aina ole asianlaita. Komissio yrittää saada oikeastaan enemmän tähän kuin mitä me haluamme. Me, komissio 12 me saimme kahdeksan. Nyt meillä on ongelma Muuten delegoidut säädökset ovat varhaitasatuksen jälkijunassa. En oikein tiedä, mitä neuvoston kanssa pitäisi lähteä sopimaan. Kollega Kaufin kysyy, että mitä sitten tapahtuu tämän jälkeen? Millä tavalla me säätelemme nämä delegoidut säädökset? alussa vai lopussa? otetaanko se kokonaisuutena vai palautetaanko ne, tämähän se nykyinen tilanne. Meillä on sellainen menettely näissä delegoidussa säädöksissä, että me olemme esittäneet, että tämä konflikti pitäisi saada hoidettua. Ellei konfliktia ole, niin ei tarvitse mitään sääntöjäkään, mutta mikäs, mitäs sitten, kun meillä on konfliktitilanne, silloinhan voidaan viisi kertaa palauttaa tämä säädös, jota tehdä uudestaan, tai sitten sanotaan, että me halusimme tätä ja tätä, ja sitten olemme yrittäneet löytää tien, ja komissio hylkää tämän tien. Se on kuitenkin rauhanomainen tie, jota olemme esittäneet. Ja komissio kuitenkin hylkää sen tällä hetkellä. Minulla, meillä on heikoin kaikista oikeudellista äh, asemista. Minulla oikeastaan vähän sanottavaa delegoidusta säädöksestä. Se voidaan joko hyväksyä tai sitä hylätä seitsemän vuotta olen ollut parlamentissa ja olen harvoin kokenut niin, että parlamentti peruuttaa tai hylkää jotakin. De facto me olemme, meillä on aika heikko oikeudellinen asema vaikkakin juuri tilanne, tilanne on toisenlainen, mutta tämä on sellainen oikeudellinen tilanne delegoidussa säädöksessä, joka on erittäin heikko. Siksi pitäisi olla selvillä siitä, että näitä 20 emme ota silloin me teemme virheen, jos kun me emme pane sopimusta, kään, emme pane sopimusta käytäntöön. Sitten voidaan miettiä, miten hoidetaan tämä loppu tästä paketista. Olisi kuitenkin nyt hyvä lähteä linjaamaan kantaamme. Sitten rahoitusvälineet olen yrittänyt päättää, että tämä riski- ja vastuukysymys rahoitusvälineissä, saa, että me saamme niistä tietoa. Jos joka vuosi se 10-15 prosenttia budjetista hoituu rahoitusvälineiden kautta, ja jos 3 prosenttia menee pieleen, niin meidän täytyy se raha hankkia jostain. Se tuottaa ongelmia, melkoisia ongelmia. Se, kyllä minä haluaisin, haluaisin kyllä selittää äänestäjille, että miksei kukaan ole nähnyt näitä juttuja. Meidän täytyy, meidän täytyy saada sellainen turvajärjestelmä riskien varalta. Tämä on äärittä, me olemme yrittäneet tätä tehdä. Ja sitten vielä yksi asia. Itreiltä, Aftelta ja Regiltä on lausuntoja. Itre ja Regi lausunnot ovat ongelmattomia, mutta Afetin lausunto on pulmallinen. Ulkopolitiikkoihin pitäisi todellakin saada kauneus, kauneuspalkinto tästä muutoksesta, tarkistuksesta, koska se taas osoittaa, että periaatteessa muutama perusasia on jäänyt vailla ymmärrystä. Komissio haluaa, että EDN äh, hallintobudjetti hoidetaan paikan päällä. Nyt voin sanoa, että hyvää yötä. Täytyy käydä kouluun ensiksi. Täytyisi, saataisiin kuitenkin järjeltä allekirjoituksetkin ja silmät auki mennä toimeen. Tämä on siis, joskus on kyllä ihmettelee sitä, että onko meidän työmme tehty niin heikosti, että me emme pysty saamaan edes perusasioita selvitettyä. Ja miksi me katsomme, että, että ihmistä pitäisi pitää kiinni perussäännöistä. Haluankin vain pyytää kaikkia kollegoita, että vielä pidem, että koska AFETin tarkistukset ovat sellaisia aika vaarallisia koko rakenteen kannalta, siksi olisin kiitollinen, jos voisimme jossakin kokouksessa, jossakin kokouksessa myöhemmin palata ja miettiä tätä äänestyskäyttäytymistä. Last word from the Kiitoksia edustaja Gressle. Ja sitten vielä herra Rivellini aivan lopuksi. Aggiungere eh, dopo la collega Grassel. Voisin lisätä vielä siihen, mitä Gressle totesi henkilökohtaisen kommentin. Kun kuuntelemme eri osapuolia, jotka haluavat ratkaista tämän ongelman, niin mehän kaikki kannatamme sitä, että byrokratiaa kutistetaan, selkeytämme järjestelmää ja valvomme sitä paremmin. Kun me teemme tämän salin ulkopuolella Greslen kanssa yhteistyötä, niin tavoitteet ovat kovin selkeitä, mutta sitten muutos tapahtuu. Salin ulkopuolella tilanne on toinen kuin salin sisällä. Edustaja Odi sanoi tämän oikein hyvin. Elämme historiallisia aikoja, ensinnäkin Lissabonin sopimuksen takia ja toiseksi kollega Greslen taito ja kokemus ovat johtaneet siihen, että kollega Gressle tekee erinomaista työtä. Hän on antanut huomattavan panoksen siihen, että näitä valtavia pinoja – yritetään kutistaa ja valvontaa parantaa. Ja vielä loppuun. Parlamentin kunnioittaminen on tässä asetettu ikään kuin vaakalaudalle. Meidän täytyy varmistaa se, että sekä komissio että neuvosto kunnioittavat meidän työtämme. Me olemme tilivelvollisia meidät vali, valinneille ihmisille. Me edustamme ihmisiä, valitsijoitamme. Kiitoksia, kollega Rivellini. Haluaako tässä varapuheenjohtaja sanoa jotakin? Ei, no niin, minä päätän nyt sitten tämän kokouksen 30 kesäkuuta on sitten seuraava kokous samaan aikaan. Minä keskeytän tämän kokouksen nyt kello 16.15 asti ja sitten jatkamme täällä koko myyn puitteissa. Ja sitten tätä salia voidaan myöskin muuttaa sitten vielä niiden osalta, jotka eivät ole paikalla. Seuraava kohta on neuvoston vastuuvapaus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 Goed, eh, welkom collega's. Laat ons... Eh, no niin, tervetuloa kollegat. Me jatkamme tämän budjettivalvontavaliokunnan kokousta. Meillä on kaksi kohtaa tässä vielä, kohta kahdeksan. Vastuuvapaus 2009 EUn yleinen talousarvio neuvosto. Meidän tulisi pohtia vielä, että miten tässä tulisi edetä, kun tätähän ei hyväksytty. Ja sitten meillä on vielä kohta yhdeksän. Siellä on Olafin pääjohtaja Giovanni Kessler paikalla. Kyse on Euroopan petosten torjuntaviraston uudistamisesta ja edustaja Gressle käsittelee tätä No herra Rivellinillä ei ole kovinkaan paljon aikaa. Hänen täytyisi olla toisessakin kokouksessa samanaikaisesti ja hän saakin nyt heti tässä puheenvuoron, jotta kaikki kollegat tietävät. Meillä on myöskin tapaaminen vielä koordinaattoreiden kanssa. Ja varttia vaille kuudesta puoli seitsemän herra Beksi, Unkarin puheenjohtajan valtion edustaja tulee paikalle. Mutta nyt herra Rivellin. Kiitos puheenjohtaja. Minun täytyy puhua myös kalatalousvaliokunnassa, joten valitettavasti joudun puhumaan tässä nyt melko lyhyesti. palaan sitten varjoesittelijöiden keskusteluun myöhemmin kuitenkin. Ensinnäkin tämän päivän keskustelusta haluaisin kysyä, että mikä tällä hetkellä on nyt tilanne neuvostossa, jotta voidaan tietää, minkälaisia strategioita jatkossa noudatetaan. Neuvostolle on annettu kysymysloimaka 14. joulukuuta 2010. Ja 28. helmikuuta saat valiokunnan valiokunta sai pääsihteeriltä, neuvoston pääsihteeriltä kirjeen ja se sisälsi tietyt asiakirjat liitteenä. Ensinnäkin 2009 vuoden lopullinen talousarvio, jossa on muka, ovat mukana vastaavat ja vastattavat. Ja ensimmäistä kertaa tällainen asiakirja kuitenkin parlamentille vasta esiteltiin. Tämän pitäisi olla julkinen asiakirja, joka on netissä julkaistu ja siksi sen pitäisi olla saatavilla. Sitten sisäiset tarkastukset, sisäinen tarkastus, niidenkin mukaan tilinpäätökset olisivat olleet jo saatavilla. Me emme kuitenkaan saaneet asiakirjoja, joita oli pyydetty. Toinen maaliskuuta 2001 pysyvä edust, pysyvien edustajien ryhmä Koreper hyväksyi ehdotuksen vastuuvapausmenettelystä, jonka parlamentti ja neuvosto voisivat keskenään solmia. Siinä ei ollut juurikaan edistystä aiempaan ehdotukseen verrattuna. Neuvosto kuitenkin pyytää, että parlamentin ja neuvoston välillä olisi täysi vastavuoroisuus. 3. maaliskuuta saatiin yhteisymmärrysmuistio, eikä katsottu, että ehdotetussa sopimuksessa tai asiakirjoissa, joita oli lähetetty, olisi olleet riittävät tiedot. 21. maaliskuuta valiokunta pysyi tässä kannassa aina 22. maaliskuuta. Ähm, valiokunta hyväksyi mietinnön, jossa päätettiin esittää vastuuvapauden myöntämisen lykkäystä. Tämän jälkeen on käyty yleisiä keskusteluja parlamentin ja neuvoston välillä. Parlamentilla on tietty näkemys tähän asiaan. Mutta neuvosto haluaa mennä monimutkaisempaa tietä niin, että neuvoteltaisiin toimielinten välisestä sopimuksesta. Parlamentti hyväksyi sen, että se voisi harkita tällaista menettelyä, kunhan 2009 menettely saadaan päätökseen. Tämä päätettiin 21. maaliskuuta 2011. Kun täysistunnossa 10. maaliskuuta 2011 käsiteltiin vastuuvapauden myöntämistä, neuvoston puheenjohtaja valtio ministeri Presein edustamana pyysi parlamentin puhemieheltä, että parlamentti ratkaisisi vastuuvapausmenettelyyn liittyvät ongelmat. Päätö, täysistunnossa hyväksyttiin valiokunnan ehdotus muutettuna. Päätöslauselmaesitys siis vastuuvapauden lykkäämisestä hyväksyttiin. Parlamentti näin ollen päätti mm, lykätä vastuuvapausta ja neuvoston puheenjohtajavaltio pitäisi saada seuraavaan kokoukseen keskustelemaan. Sitten puhemies Pusek vastaanotti kirjeen neuvostolta ja päätettiin aloittaa uudelleen toimielinten väliset keskustelut erityisesti kahdesta asiasta talousarvion valmistelusta sekä vastuuvapausmenettelystä. Neuvosto kuitenkin katsoo, että vastuuvapaus 319 artiklan mukaisesti pitäisi myöntää. Kaikki tämä on kovasti kiinnostanut niitä, jotka ovat tämän asian parissa työskennelleet, mutta haluaisin muistuttaa tästä teknisestä seikasta. Neuvosto sekä muiden toimielinten täytyy olla täysin vastuussa siitä, miten se käyttää sille myönnettyjä julkisia varoja. Mitään poikkeuksia ei saa olla. Näin ollen katson, että neuvoston pitäisi vastata kysymyksiin, joita parlamentti ja tämä valiokunta sille esittää. Olen vakuuttunut siitä, että neuvoston pitäisi vielä antaa paremmat vastaukset joihinkin kyselylomakkeen kysymyksiin asioista, jotka liittyvät neuvoston toimivaltuuksiin. Neuvosto katsoo, että komissiolle annettu vastuuvapaus koskee myös muita toimielimiä. Neuvoston juristit ovat sanoneet, että kirjallisen tulkinnan lisäksi, jos on jotakin epäselvyyksiä tai epäilyksiä, niin voidaan tulkita oikeudellisesti myös eh, teleologisesti, eli niin, että eh, katsotaan tekstin mer- varsinaista merkitystä. Eli lyhyesti sanottuna. Vastuuvapausmenettelyn päätteeksi kaikki varat, joita on käytetty, on oltava tarkastettavissa niin, että kansalaiset myös tietävät, mihin varat ovat menneet. Muistutan teille, että varainhoito asetus, jota sovelletaan ulkosuhdehallintoon, sehän hyväksyttiin vain vuosi sit, noin vuosi sitten. Tästä myös Kresle on puhunut. Siinä sanotaan, että ulkosuhdehallinto mitään, e, niin kuin mitään muutakaan elintä ei voida jättää vastuuvapausmenettelyn ulkopuolelle. Eli jos nyt on kyse vaikkapa neuvostosta, niin tämä on huomioitava. Lopuksi haluaisin sanoa, että, että jos jonkinlaisen sopimuksen luomme, niin siinä täytyy huomioida parlamentin eri oikeudet. Neuvoston täytyy myös ilman muttia tunnustaa parlamentin valta vastuuvapausmenettelyssä. No luonnollisesti haluan kuulla, mitä neuvosto tänään sanoo koordinaation kokouksessa. Kiitos. Eh, Kiitoksia oikein paljon esittelijälle tästä hyvin yksityiskohtaisesta esityksestä. Tässähän on kaikki se mukana, mitä nyt tässä on saatu aikaiseksi. Onko täällä kollegoja, jotka haluavat ottaa tähän kantaa, kysymyksiä, huomioita. Herra Odi. Herra Odi. Oui, monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Kuuntelin esittelijämme johdantoa ja haluaisinkin esittää uudelleen kysymyksenne tai pyyntöni, en tiedä missä olemme menossa, siitä, että meillä olisi oikeudellinen tutkimus, jotta voisimme tietää, mitkä ovat tosiallisesti parlamentin toimivaltuudet kaikissa näissä asoissa. Tästä keskusteltiin jokin aika sitten ja nyt vaikuttaa siltä, että tämä otettiin koko puun esityslistalle. Pahoittelen tosiaan sitä, että keskusteluissa neuvoston ja parlamentin välillä, kun neuvosto sanoo että te ette voi tehdä näin ja näin ja verrataan tilannetta ulkosuhdehallintoon, niin anteeksi nyt, että tässä menen vähän asian sivuun. Haluan vain kertoa, miten tästä ajattelen, mutta jos me ratkaisemme edessämme olevat suuret haasteet ja käytämme yhteisömetodia, silloin tällöin hallitusten välistä metodia, niin se, mikä monimutkaista asioita entisestään, niin valtion päämiehet käyttävät hallitusten välistä menetelmää, mutta tukeutuvat yhteistyömetodiin. Eli tässä kaikki rupeavat epäilemään ja kukaan ei lopulta tiedä, kuka poliittisesti tätä kaikkea oikeastaan valvoo. Ja kaikissa demokratioissa kansalaiset valitsevat parlamentit, jotka valvovat hallituksia. No, hallitus on Euroopan komissio ja jäsenvaltiot, ja minä toistan nyt se pelkoni. Jos me emme selvennä sitä, kuka mitäkin valvoo, niin me joudumme kansallisten parlamenttien kanssa toimivaltaristiriitaan. Eli kaikissa näissä asioissa eh, olen havainnut, että esimerkiksi vakausmekanismi ja 700 miljardia euroa kaikista näistä asiakirjoista käy ilmi, että kyse on ihan puhtaasta hallitusten välisyydestä. Kuka näitä varoja oikein aikoo valvoa? Tämähän koskee vain euroaluetta, eikä Euroopan parlamentilla ole ulottuvuutta euroalueelle ja sen asioihin niin miten tässä voidaan toimia? Euroopan parlamentti on kuitenkin ylikansallinen, monikansallinen elin. Jos valtion ja hallitusten päämiehet ajattelevat, että 500-600 miljardia euroa voidaan noin vain heittää johonkin ilman, että parlamentti voi asiaa valvoa, niin se on kyllä suuri virhe. Neuvoston osalta olen samaa mieltä esittelijämme ja muiden kanssa siitä, että neuvoston täytyy alistua poliittisen valvontaan. Ei niin, että no, jos sinä et valvo minua, en minäkään valvo sinua. Tyyli ei voi enää jatkua. Me emme myöskään haluaisi sitä, että Euroopan parlamentin toimivaltuudet ylitetään, koska silloin saamme kansalliset parlamentit niskaamme. Kiitoksia. Edustaja Odi, haluaako joku reagoida tähän? niin sihteeristö sanoo, että tässä suhteessa on olemassa mahdollisuuksia, mutta tämän pitäisi tapahtua sitten koordinaattoreiden kesken. Ja tämänhän he voivat sitten myöskin kertoa valiokunnalle. Herra Odihan on myöskin koordinaattoreiden virkaa tekevä puheenjohtaja ja mielestäni tämä pitäisi kyllä näin ollen ottaa myöskin esityslistalle. Onko vielä puheenvuoropyyntöjä? No, tämä kohta on sitten saatettu päätökseen. Sitten pääsemmekin viimeisen kohtaan. Esittelijä edustaja Gressle ei ole paikalla tällä hetkellä. Voisiko joku kenties käydä hakemassa hänet? Haluaisin toivottaa herra Kesslerin Olafista tervetulleeksi. Hienoa, että olette saapunut tänne paikalle. Ehkäpä te haluaisitte tässä käyttää ensimmäiseksi puheenvuoron. No, Bonjour. Hello. Ik moet eventjes schorsen tot mevrouw Grissel er is. Het is uh, weinig zinvol om dat debat zonder haar te voeren. Me odotamme edustaja Gressleä, koska ei ole järkeä aloittaa keskustelua ilman häntä. Dag Ingeborg, eh, we hadden eventjes geschorst eh, omdat het... Eh, no niin, tervetuloa takaisin tänne. Me olemme nyt tässä ensimmäisellä, tai viimeisessä kohdassa esityslistalla, mitä ei voida käsitellä ilman sinun läsnäoloasi. Kysehän on Olafin uudistamisesta. Ja tässä kyse on konfliktista, jonka mekin tässä parlamenttina nyt näemme. tarkoituksemme oli tässä keskustella tästä asiasta herra Kesslerin läsnä ollessa. Viittaan nyt tässä kommentteihin, joita aikaisemmin tässä jo tuli ilmi. Herra Kesslerkin oli silloin paikalla. No niin, aloitetaan sitten. No niin, kiitoksia. Ei voi olla kaikkialla samanaikaisesti ja kukaan ei valittele sitä enemmän kuin minä. Olen pahoillani. Meillä oli myöskin virastojen tapaaminen torstaina. Olen siellä EPPn jäsenenä mukana ja sielläkään ei koskaan mihinkään tulokseen päästä. Tämä on hyvin tyypillistä eurooppalaista. Haluaisin muistuttaa sitä, että koordinaattorit ovat päättäneet sen jälkeen, kun Olafin tutkimukset täällä parlamentissa, niin tänään tarkoituksena ei ollut käsitellä ainoastaan Olafin uudistamista ja sitä, että miten nyt sitten tilanne jatkuu Olafin osalta, vaan myöskin tarkoituksena oli käsitellä sitä, että miksi, mitä tapahtui, mikä on Olafin oikeudellinen asema, sen kanta ja miten nyt sitten tässä kysymyksessä etenemme. Mutta kuitenkin meidän tulisi käyttää tilaisuutta hyväksemme ja pyytäisimme että te kerrotte, että miten pitkällä olette Olafin uudelleenjärjestelyprosessissa. Tämä kiinnostaa meitä. Te olette todenneet, että puolet ihmisistä, jotka siellä tekevät tätä tutkimustyötä, niin miten pitkällä tässä nyt ollaan? Miten, kenen kanssa tätä uudistamista tehdään sisäisesti? monet Olafissa eivät ole sitoutuneet näihin uudistuksiin. Eli tämä hyväksymiskysymys on, on olemassa, että mikä tilanne nyt on tällä hetkellä, state of play tässä kysymyksessä. Ja sitten minua kiinnostaisi myöskin, kun sieltähän kuullaan villejä asioita, miten Olaf on parlamentissa toiminut. Ehkä voisitte kertoa oman näkemyksenne ja motiivine sen suhteen, että miten olette toiminut. Ehkä voisitte kertoa tästä meille. Kiitoksia ja hyvä, että olette paikalla täällä. Dank u Ingeborg. Ik eh, kijk eventjes naar de leden wie wil er tussenkomen. Ik heb een woordmelding. Kiitoksia Ingeborg. Minä katson tässä muiden jäsenten suuntaan. Francesco haluaa käyttää puheenvuoron. Onko täällä muitakin vielä? Eli ensin Francesco ja sitten herra Kessler tämän jälkeen. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, mám trošku... Arvoisa puheenjohtaja, Minulla olisi kysymys, joka käsittelee ongelmaamme. Mielestäni petosten torjuntaviraston on tärkeää tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja me tiedämme, että yhtäältä on tiedonkeruujärjestelmät jäsenvaltioissa ja toisaalta on se, mitä petosten torjuntavirasto löytää, sehän sitten välitetään kansallisille virastoille. Me tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot tekevät oikein hyvinkin yhteistyötä Olafin kanssa, mutta sitten taas toisille jäsenvaltioille yhteistyö on hyvin ongelmallista. Kysymykseni liittyykin tähän. Millä tavalla ja millä perusteilla tätä yhteistyötä tehdään? Tarkoitan siis sitä, että miten voitaisiin uudistaa kyseistä yhteistyötä yleisellä tasolla, siis millä tavoin oikeusperustan uudistaminen Olafin petosten torjuntatoiminnassa – ja yhteistyössä ja koordinoinnissa jäsenvaltioiden kanssa. Miten tätä kaikkea voitaisiin uudistaa? Tiedän, että mitä tapahtuu EU-ssa, Olafissa tai muissa elimissä paljon on kiinni tahdosta ja minä kysylle, kysynkin teidän näkemystäni tulevaisuuden ongelmista. Kiitos jo etukäteen. Eh, Kiitoksia, herra Matsitis. E, gerimas e, generaalinen direktori. Kiitoksia, pääjohtaja. E, viime aikoina olemme keskustelleet Olafin työstä ja tästä on vaihdettu käsityksiä ja myös lainsäädäntöehdotuksia on tehty. Me muistamme myös valintaproseduurin pääjohtajan osalta ja sitten niihin, me muistamme siihen liittyvät ongelmat me näemme <clears throat> samantyyppisiä ongelmia syntyvän edelleenkin, niin meidän täytyy puuttua niihin mahdollisimman pikaisesti. Ensinnäkin komission ehdotus, jossa koordinaatio korvataan joustavammalla vaihtomenettelyllä ja vaihtomenettelyllä. Eikö tämä teistä merkitse sitä, että parlamentin ja Olofin väliset siteet ovat vähemmän joustavia. Ja miten te näette tämän de minimis-säännön ja äh, henkilöstöresursseihin liittyvät ongelmat ja ne menettelyt, jotka liittyvät tapausten hoitamiseen ja myös julkiseen hankintaan liittyvät säännöt ja, ja näihin liittyvät ongelmat, koska varoja on käytetty väärin aika runsaasti tässä julkisissa hankintoissa Miten te arvioitte tämän tilanteen? Millä tavalla julkisten hankintojen järjestelmää voidaan parantaa? Ja niin ikään olen huolissani Olafin mielipiteestä, kun on puhe tietojen keruusta jäsenvaltioissa, jäsenvaltioissa ja niiden vaihtamisesta jäsenvaltioiden kesken. Ja tulee tässä mieleen tilintarkastusvirasto ja Olaf ja Eurojust ja muut erikoistuneet virastot ja yksiköt, jotka toimivat jäsenvaltiossa. Kiitos. Jens Geier. Kiitoksia Jens Geier. Ich wollte eigentlich... Minä en nyt oikeastaan halunnut esittää mitään tällaista pikkusievää kysymystä, vaan olisin halunnut kuulla herra pääjohtajalta, mitkä teille tärkeät osa-alueet Olafin uudistamista ajatellen ovat lähtöisin teiltä ja mitkä, mitä teidän näkemyksenne mukaan vielä tässä tulisi tehdä? Kun ajatellaan kollega Greslen esittämää kysymystä, niin haluaisin myöskin kiinnittää huomion siihen, ja tämä ei nyt varmasti yllätä, koska puhumme tästä jo koordinaattoreiden keskuudessa. Valiokunnassa on erilaisia käsityksiä siitä, että onko Olafilla äh, vastuuta, mitä tulee jäseniin. Ja minä kuulun niihin, jotka toteavat, että kyllä näin on. Ja kysymys, joka on vielä ristiriitainen, on se, että miten pitkälle tämä hallinnollinen toimivalta ylettää. Esimerkiksi kun ajatellaan tiloihin pääsyä, te tiedätte nämä kysymykset, jotka liittyvät tähän. Olisin halunnut kuulla teidän mielipiteenne myöskin tähän liittyen. Eh, Kiitoksia. Haluaako joku muu vielä käyttää puheenvuoron? Herra Kessler. Oi, anteeksi. Edustaja Greslevi. Niin viime perjantainahan neuvostossa pidettiin kokous Olafin uudistamiseen liittyen. Oletan, että olitte paikalla tai lähetitte jonkun sinne. Kyllä meistä olisi mielenkiintoista kuulla – miten arvioista keskustelua neuvostossa. Haluaisin muistuttaa siitä, että jo marraskuusta 2008 emme ole saaneet mitään tietoa neuvostolta. Emme ole vielä täysin luopuneet toivosta, että joskus vielä seuraavien vuosien, vuosikymmenten aikana keskustelu jatkuisi, joten tästä syystä meidän olisi mielenkiintoista kuulla, että miten te arvioitte tilanteen etenemisen. Herra Kessler, teillä on aikaa riittävästi. Annan teille enemmän aikaa kuin silloin, kun kuulustelemme teitä, kun olette pääjohtaja ehdokkaana. Meillä on aikaa. Paljon. The questions are my... Kiitoksia. Tämä kysymykset ovat myös paljon vaikeampia. Enhän tiedä niitä etukäteen. Niin, tähän informoitte minua kaikista näistä ongelmista jälkikäteen. No tämähän on minun työtäni Niin enkä minä valita. Enköhän minä voisi nyt ensinnäkin voi jakaa nämä kysymykset on kolmeen ryhmään, kolmeen kokonaisuuteen. Ne tietenkin liittyvät toisiinsa, mutta ne ovat erilaisia. Uudistus, uudistusprosessi, asetus ja, ja sisäinen tarkastelu, siis se mitä minä teen ja mitä me teemme olofin sisällä arvioidaksemme meidän omia menettelyjä ja sitten Olafin, Olaf suhteessa parlamenttiin tai parlamentti suhteessa Olafiin tai sitten mahdolliset konfliktit. En tiedä nyt, onko se mikään konflikti. Sehän on tällainen prosessi, joka on päällä. Ei se nyt ole kuitenkaan loppupeleissä konflikti. Se on yksi asia. Sitten eräitä muita huomioita ja kysymyksiä, joita te esititte. Mutta nämä kolme suur, suurta kokonaisuutta nyt ensinnäkin. Uudistus. Asetuksen uudistus. Minä olin täällä jo täällä valiokunnassa, tässä valiokunnassa ja käytin puheenvuoronkin, kun minulta kysyttiin minun mielipidettäni tästä eh-, komission ehdotuksesta ja minä sanoin, että, että tuo ehdotus on minun mielestäni hyvä ehdotus ja ja minä tuen sitä myös siitä syystä, koska minä olin mukana siinä, vaikkakin minä olin rajallisella tavalla, koska olin juuri saapunut tähän. Se oli oikeastaan eh, jo esillä ennen kuin tulin Olafiin. Minähän aloitin helmikuun puolivälissä ja ehdotus oli jo tuolloin jo melkein valmista. Ja sitten minulla oli mahdollisuus saada esittää komissiolle, komissaarille omat käsitykseni ja tehdä omat ehdotukseni, jotka otettiin huomioon. Yleisesti ottaen minä tuen, jos te kysytte minun yleistä käsitystäni tästä, minusta se on, se on päivitetty. Ei se ole mikään valtava uudistus, vaan oikeastaan tilanteen päivitys, asetuksen päivittäminen. Mutta en tiedä. Eiköhän pysytä nyt yleisissä huomioissa. Ensinnäkin toivon, että tämä asetus sopeutuu ja istuu, toivottavasti se toteutuu mahdollisimman pikaisesti tietenkin, joka tarkoittaa sitä, että Olaf ei voi työskennellä hyvin tilanteessa, jossa on, vallitsee epävarmuus tulevasta oikeudellisesta kehyksestä. Sama koskee sen kumppaneita. Me Me olemme jo määrittelemässä itsellemme tuleva, sitä tulevaa asetusta. Me ha- olemme hahmottamassa sitä itseämme varten, vaikkakaan me emme vielä tunne sen asetuksen sisältöä. Mutta me voimme tietenkin vähän kuvitella, mitä siitä tulee komission ehdotuksen pohjalta ja mitä keskusteluja tällä hetkellä käydään neuvostossa ja parlamentissa. Mutta haluan ilmaista toivomuksemme en nyt voi tietenkään voi pyytää mitään, mutta ei ole minun asiani, eikä ole myöskään, eikä ole myöskään parlamentin asia vaatia mitään, mutta voisin toivoa, että noin tämä uudistusprosessin päätteeksi saataisiin, joka tapahtuisi mielellään mahdollisimman pikaisesti. Tietenkin tässä on kysymys Olafin operaatioiden päivittämisestä. Ja toinen toivomukseni, jos saan. Kyllä kai minä, kyllä minultahan kysytään, mikä, mitä mieltä minä olen. Ja minä toivon, että asetus ei ole liikaa, liian yksityiskohtainen. Se komission ehdotus on yksityiskohtaisempi kuin nykyinen asetus vuodelta 1999, joka aika äh, äh, äh, ehkä se se, sehän johtui taas siitä, että se kesti niin monta vuotta ja sitä muutettiin niin mun usein otteeseen, että se oli tietynlainen tilkkutakki. Kyllä vissi yksityiskohtaisuus on välttämätöntä silloin, kun puhutaan oikeuksien puolustamisesta ja tietosuojasta. Ne ovat sellaisia asioita, eh, jotka kymmenen vuotta sitten eivät olleet niin tärkeitä kuin tänä päivänä totta maara näin ollen näitä täytyy oikeista tässä asetuksessa, mutta, mutta muissa asioissa, kuten yleinen huomio on se, että liian raskas ja liian yksityiskohtainen asetus voisi jättää eräitä asioita myöhempiä, myöhemmin sovittaviksi tai säädettäviksi, kuten asetukset, jotka koskevat Eurojustia ja Europolia. Minä itse en usko, että niiden pitäisi olla liian yksityiskohtaisia tai liian säädeltyjä asetuksessa, joka, koska Eurojusthan on uudistuksen kohteena myös ehkä Eurojustin uudistamisen jälkeen meidän täytyy uudistaa jotain muuta jos näin voidaan sanoa. Ja kolmas yleinen huomio, tai viimeinen yleinen huomio tästä asetuksesta on, ehkäpä se, se on hieman vaikeampi, ehkä aika poliittinenkin huomio. Minä näen tendenssin olevan, sillä, näen, että on olemassa tällainen tendenssi, että de facto pidetään Olafia tavallaan – oikeudellisena poliisiviranomaisena. Äh, no miksi sanon tämän? Viittaan asetukseen, jossa puhutaan oikeudesta puolustautumiseen ja oikeudesta saada tietoa. Olen samaa mieltä niistä tietenkin. Ja täytyy sanoa teille, että Olaf on jo Olfilla on jo tämä asetus, mutta se on sisäinen säädös. Mutta toisaalta, jos te sanotte, että käytännössä minusta näyttää, että tämä asetus merkitsee tavallaan niin syyttäjän asemaa meille. Ei ole mitään rajoituksia, sääntöjä, mutta taas toisaalta kun ajatellaan toimivaltuuksia, joita virasto saa, tai, tai, tai sitten se validiteetti, että mis, mitä, me tee, mitä, mitä työtä me teemme. Me samassa tilanteessa kuin vuonna 1999. Tässä saattaa syntyä loppupeleissä sellainen epätasapaino, epätasapainoinen tilanne, ellei ole riittävän varovaisia niin yleisesti meille Tämän asetuksen tavoitteenahan on luoda tällainen koneisto, Olafhan on jo tässä tilanteessa, että se merkitsee tiettyjä rajoja takeita, ja suluissa sanoen tässä pitkitetään sitä asetusta, joka koskee tutkintaa. Toisaalta meillä on samat rajalliset toimivaltuudet kuin meillä oli kymmenen vuotta sitten. Ja enkä usko, että olemme saaneet senttiäkään lisää toimivaltuuksia. On hyvä, jos me pysymme samassa tilanteessa kuin mitä, missä olimme. Olisin eh, tilo, iloinen tässä tilanteessa tästä. Mutta ymmärrä kyllä. Mutta esimerkiksi kun puhutaan tästä tulosten validiteetistä taatuissa menettelyissä silloin, kun asetus on pantu täytäntöön, että esimerkiksi kun haastatellaan todistajia, silloin sama validiteetti kuin silloin, kun niitä ei oltu säädelty tai taattu. En minä nyt pyydä tässä lisää toimivaltuuksia, mutta ehkäpä lisää validiteettia näitä tuloksia silmällä pitää näissä taatuissa tutkimuksissa saattaa voit, äh, hoitaa tietyt ongelmat, joista Arova Choskova puhui. Se voisi olla yksi tapa saada nopeammin ja parempia tuloksia, kun puhutaan kansallisista viranomaisista. Sitten asetuksesta vielä joku, en nyt muista kuka kysyi minulta, anteeksi vaan, joku kysyi minulta niin tästä niin sanotusta tiedon ja ajatusten vaihdosta, siis artikla 11.1, eikö artikla 11a tässä uudessa asetusehdotuksessa. Tämä tiedonvaihto keskustelu instituutioiden kesken, siis Ulafin ja Olafin ja parlamentin ja neuvoston ja komission kesken. No, minä en pelkää pikemminkin päinvastoin. Minusta voisi olla varsin hyödyllistä Olafille ja Olafin pääjohtajalle saada tällaista strukturoitua vuoropuhelua sen päätoimijoiden kanssa tai pääsidosryhmien kanssa, pääsidosryhmien kanssa, jotka ovat parlamentti, komissio ja neuvosto. Myös koska tämä de minimispolitiikka Tähän, tähän, täällä mainittiin yhdessä kysymyksessä, se olisi vieläkin tärkeämpi tuleva, Olofin tulevassa työssä. Kyllä minä tuen tätä komission tekemän ehdotuksen pohjalta. Enää se ei ole de minimispolitiikkaa, joka on sellainen termi, jota me käytämme sisäisesti, mutta se ei ole adekvaatti termi. Se tulee olemaan tutkinnan, tutkinnan siis sitä puolesta politiikkaa, jossa prioriteetti on tutkinnalla. Tavallaan niin kuin priorisoimme ö, omaa tutkintatoimintaamme. Tämä on iso asia. Ja se, sitä pitäisi vuosittain ö, käsitellä ö, sidosryhmien kanssa erittäin mahdollisimman läpinäkyvästi. Se myös auttaisi Olafia näin ollen minä en pelkää tällaista keskustelua ja dialogia, mutta sanamuoto täytyy hyvin tarkkaan valita ja ei ole siitä kysymys, että komissio tai parlamentti tai neuvosto sanoisivat Olafille, että mitä sen täytyy tutkia tai mitä se ei saa tutkia tai, tai muutenhan tästä Olafista on tulevaan instituutioiden poliittinen käsivarsi, poliittinen käsikassara. Mutta olen samaa mieltä siitä, että tällainen strukturoitu dialogi, avoin, läpinäkyvä dialogi Olafin ja sen kaikkien keskeisten sidosryhmien kanssa. Itse asiassa minä haluaisin yhteistä paikkaa jossa kaikki nämä instituutiot olisivat mukana Olafin kanssa. Viimeinen kohta tästä asetuksesta, täältä kysyttiin neuvostosta. Ei, en minä ole, ole täysin selvillä, äh, mitä siellä menee. Tietääkseni tänään äh, neuvosto, äh, neuvoston yksiköt esittivät asiasta luonnoksen ja se täytyy sitten toimittaa Koreperille – lähipäivinä. Ja näin on, te saanette sen varsin aika pian. Olen kuullut pari kohtaa tästä, jotka saattavat olla, mutta nyt en ole, en, nyt en ole täysin varma, koska en ole saanut, suora, en ole saanut tietoa suoraan hevosen suusta. Mutta ilmeisesti siellä on yksi sellainen asia, joku kysyi minulta jotakin de Bouncity, niin tästä tietojenvaihdosta jäsenvaltioiden välillä. Joku kysyi tällaisen kysymyksen. Ja herra Bouncitis varmaan. Ja neuvostossa on keskusteltu paljon tästä tiedonvaihdosta kolmansien maiden kanssa. Ja jos sallitte, minä lisäisin, mikä minusta on erittäin tärkeää, nimittäin tiedonvaihto kansainvälisten järjestöjen kanssa. YK, Maailmanpankki, Näiden kanssa me olemme paljon yhteistyössä tutkintatoimissa, koska nämä organisaatiot, YK, YK ja EU ovat yhteistyössä niin yhä enemmänkin eh, viime aikoina. Meidän täytyy tehdä tutkintaa yhdessä niiden kanssa niin ikään. Nämä ovat aika, aika, aika herkkiä asioita ja minun viestini olisikin, että, että tiedonvaihto, tietojen vaihto on erittäin tärkeää meidän kannaltamme tiedon ja datan vaihto Olafin ja jäsenvaltioiden kesken, sen oikeus- ja poliisiviranomaisten, oikeus- ja poliisiviranomaisten kesken ja tiedonvaihto Olafin ja tutkintaelimien kanssa kansainvälisissä järjestöissä, kuten YKssa. Ja niin ikään, vaikkakin se on hieman, hieman eri juttu, tiedonvaihto Olafin ja kolmansien maiden välillä tai niiden poliisi- ja poliisi- ja oikeusviranomaisten kanssa äh, on myös yksi asia. Niillä siellä ei, saata, ei ole välttämättä samaa, tiet, samaa tietosuojasäännöstä kuin meillä Euroopassa. Jäsenvaltioilla ei pitäisi olla mitään ongelmia, eikä meillä olekaan mitään ongelmia. Et toivon, että mitään uusia ongelmia ei synny kun tätä, ajatellaan tätä asetusta. Tiedän, että tiedon, tietosuoja on yleisesti aika kuuma peruna, mutta silloin kun puhutaan tietosuojasta, me emme saa unohtaa, että me olemme kuitenkin tutkintaelin. Ja tiedonvaihto on siinä tässä työssä erittäin tarpeen. Viime viikon tapaaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa meni oikein hyvin. Meitä seurataan, meitä, valvot, meitä tarkkailla, meitä opastetaan, sieltä puolelta, mutta, mutta tämä on myös sellainen asia, josta puhuttiin neuvostossakin. Niin. Me odotamme tämän päätöksiä ja tuloksia teiltäkin tietojen hankinnasta. Ja, ja tämä, tietenkin, tämä keskustelu käydään tietenkin tietoisena siitä, miten tärkeää on päästä nopeasti eteenpäin tutkintaelinten tiedonvaihdossa. Ja sitten tämä yhteistyö jäsenvaltioiden kanssa. No, tässähän tuli tämä Rova toinen kysymys. No, tämä on erittäin tärkeä asia, koska me toimimme niin, että päätökset eivät riipu pelkästään Olafista, vaan nämä päätökset tehdään joko eh, Euroopan EUn toimielimissä tai sitten jäsenvaltioiden viranomaisten toimesta, lähinnä oikeusviranomaisten toimesta. Me, meidän, meille kuuluu lähinnä se tutkintatyö, mutta on, tässä on tietenkin sisäinenkin juttu, nimittäin Olafin täytyy olla mukana – kansallisten viranomaisten kanssa. Tämä on meidän politiikkamme, mutta ehkä tähän voidaan palata myöhemmin. Kun puhutaan jäsenvaltioista, no, ehkäpä asetus voisi sanoa tästäkin jotain, niin kuin sanoin aikaisemminkin, ehkä se pitäisi saada lisää validiteettiä meidän tutkintatyömme tuloksiin, mutta tämä on aika vaikea asia. Ehkä jäsenvaltiot voisivat nimittää tai indikoida meille tuollaisen ikään kuin sellaisen yhteyselimen kansallisella tasolla. En nyt muista asetuksen sitä artiklaa, josta tässä, josta, jossa tästä puhutaan. Uusia jäsenmaiden kanssa on helpompaa, koska ne on tavallaan pakko tehdä niin. Eräiden maiden kanssa meillä on joskus vaikeuksia, koska on monia poliisielimiä ja sitten on sellaista kansallista lainsäädäntöä, joka vaikuttaa, tai sitten löytyy sellaisia sisäisiä federalistisia jäsiä. Mutta meidän kannalta jotkut tapaukset eivät auta kovinkaan paljon, siksi meillä on tärkeää, että jokaisessa maassa olisi yksi tällainen kansallinen yhteyspiste, jota kaikista tapaista ei nyt ei löydy. Ja sitten meidän sisäinen arviointimme. Muutamalla sanalla me, me emme saa enempää resursseja, se on fakta. Olisin tietenkin iloinen, jos joku olisi eri mieltä, mutta pelkäänpä, että näin ei tule käymään. Ja koska meidän täytyy virtaviivaistaa, että saisimme enemmän tehoa ja potskua tähän ja nopeutta tähän tutkintatyöhömme, meidän pitää saada resurssi, resursseja, niin kuin Rova Kressle mainitsi, eikä pelkästään Rova Kressle. Me tarvitsemme enemmän resursseja tutkintatyöhön. No, re, olemassa olevia resursseja ei voida, ei voida kertoa tai moninkertaistaa. Minä en tähän viittasi jo kuukausia sitten, että ei ole kysymys pelkästään sitä ihmisväärästä, jotka ovat tutkintatyössä, Eh, en nyt niinkään mielelläni puhu ihmisistä, vaan puhu resursseista, jossa, puhutaan, jossa on kysymys ajasta. Ja toisin sanoen, että saadaan vapautettua tutkintaa väki pois tällaisesta tavallaan tarpeettomasta työstä. Ja myös Olafin täytyy vissiin mittaan vapautua tarpeettomasta työstä. Jos minä leikkaan jossakin jotakin, niin olen varma, että joku valittaa, ehkäpä parlamentti. Esimerkiksi kaikki tämä raportointi, jota me teemme. No, se mitä minä yritän tehdä on seuraavaa. Muuttaa sisäisiä sääntöjä, sisäisiä menettelyjä tutkintatyössä – Meillä on nyt oikeastaan aika paljon päällekkäisyyksiä tässä menettelyssä, joka on oikeastaan tavallaan kumuloitunut vuosien mittaan ja se ei ole välttämättä kovinkaan johdonmukaista. Me, meillä on seurantaa, meillä on koordinointijuttuja, meillä on, me, on, me olemme avustamassa tapauksia, me arvioimme, me teemme tutkintaa ja, ja me teemme tutkintaa. Kaikki nämä jutut, joista te kuulutte eh, tilastoissa, eh, viittaa vain tähän tutkintatyöhön Olafin osalta. Ja se on se mahdollinen tutkintavaihe, eikä välttämättä, ja se on se oikeastaan tämän työn eh, loppusuora. Me, me tulemme yksinkertaistamaan näitä menettelyjä, jotta saisimme lisää aikaa, enemmän aikaa tutkijoille tehdä varsinaista tutkintatyötä ja enemmän läpinäkyvyyttä. Tiedot, joita te saatte tai joita me tuotamme omasta työstämme, tulevat olemaan paljon luotettavampia. Ja sitten sisäisesti me teemme selkeän eron, joka, ja näin ei ole vielä asianlaita, on, näin on pakko sanoa. ehdotamme toisistaan kaksi tehtävää, joita Olafilla on, tutkinta ja poliisi, poli, politiikan teko petosten vastustamisessa. Eli meillä on kaksi pääosastoa, enemmän väkeä. Meillä tulee olemaan niin kuin poli, politiikan pääosasto ja niin, niiden tar, tarvitsevat hallinnolliset yksiköt. Meillä on siis kolme pääosastoa tutkintaa varten, yksi osasto politiikkaa varten, politiikan tekoa varten ja yksi hallintoa varten. Sitten tiedostelu ja seuranta, jotka ovat tällä hetkellä tällä hetkellä työllistävät sata henkilöä. Tätä virtaviivastetaan ja vähennetään. Me tulemme seuraamaan juttuja myös tutkintatyön jälkeen, mutta vähän toisella tavalla. Tavallaan vastuu siirretään näille kuluttaville pääosastoille ja me seuraamme sitä, mitä ne tekevät, mutta ei ole meidän tehtävämme tehdä päätöksiä tai jäädyttää resursseja, jos vain, puhutaan, jos vain käsitellään vanhoja juttuja haskataan aikaa myös tutkijoiden osalta sen suhteen, mitä on äh, tapahtumassa ja mitä muiden pitäisi tehdä. Me yritämme myös saada päätöksen vanhoja oikeusjuttuja 90-luvulta, joita me seuraamme edelleenkin, jossa meillä on tutkijoita kiinni tai syyttäjiä, äh, jotka käsittelevät vanhoja juttuja jäsenvaltioissa tuomioistuimissa. Ja sitten viimeinen juttu tästä sisäisestä arvioinnista, jota me teemme. Me olemme luomassa yksikköä, keskitettyä yksikköä, jos, johon kaikki saapuva tieto tulee. Nyt meillä ei minkäänlaista me, politiikkaa tulevan tiedon suhteen. Tieto tulee ihan noin sattumanvaraisesti tälle tai tuolle tutkijalle – pääjohtaja ei saa tietoa millään tavalla itse asiassa. Ja päätös jonkin jutun avaamisesta tai jättämisestä silleen, se ei tapahdu keskitetysti nyt, vaan ihan sattumanvaraisesti jonkun, jonkun tutkijan tai yksikön toimesta. Ja tämä ei mahdollista tutkintapolitiikkaa tai tutkinnan priorisointipolitiikka, jota kuitenkin vaaditaan uuden asetuksen mukaan. Ja se on, se on tietenkin hyvä juttu nämä niin kuin johdon kannalta. Ja sitten yhteenvedonomaisesti nopeampaa, paljon yksinkertaisempaa sisäistä menettelyä tutkintatyössä, jotta voitaisiin vapauttaa resursseja varsinaisiin tutkintaan ja saada lisää aikaa varsinaista tutkintatyötä varten ja lyhentää tutkinnan kestoa. Enemmän väkeä tutkintateht- tutkintapääosastoon, jotka sitten otetaan tiedustelutehtävistä ja rahoitusseurantatehtävistä, joita me tietenkin jatkamme edelleen, mutta vähän niin kuin pienemmässä, mitka, pienemmässä ja, yks, ja yksinkertaisemmassa mittakaavassa, josta tehdään parempi ero näihin kahteen, kahteen päätehtävään, siis tutkintaan ja, ja politiikan tekoon, siis petoksen vastaisten petosten torjuntapolitiikkaan. Enemmän läpinäkyvyyttä, lukuja, se mitä, mitä saadaan, tiedot näistä resurssoinnista ja jutuista ne tullaan esittämään läpinäkyvämmässä muodossa. Tämä on se tavoite, joka meillä on sisäisessä arvioissa, arvioinnissa. Jota todellakin tarvitaan. Ms. Gressle hinted at the fact that uh, not... Ja täällä mainittiin siitä, että, että ehkäpä kaikki olafilaiset eivät ole mukana – No en, oikein, en tiedä, ymmär, ymmärsinkö oikein, kun vaihdoin Englannista Saksaan ymmärtääkseni paremmin. No, minäpäs sanon, minä kyllä sanon teille ja parlamentille, että me olemme itse asiassa sitouttamassa koko, eh, staff, eh, koko Olafin henkilökunnan tähän harjoitukseen – olisin voinut itse asiassa täällä esittää teille paperin, jossa olisin, oltaisiin kerrottu kaikki se työ, mitä on tehty. Mutta me halusimme kuitenkin ensin sitouttaa kaikki mukaan tähän harjoitukseen. No millä tavalla minä teen sen? Ja millä tavalla minä sitä teen? Tällä, kuten, tällainen kuin 500 hengen organisaatio, ja millä tavalla demokraattisesti hoidetaan paremman työn teko. Sitä ei voi tehdä vain yksi henkilö, joka motivoisi kaikkia Me olemme järjestäneet kokouksia näiden pääosastojen tasolle. Olemme järjestäneet tapaamisia kaikkien 22 yksikön tasolla. Jokaisessa, jokaisessa yksikön, jokainen yksikön tapaaminen kestää puoli päivää tai ainakin kolme tuntia, kolme neljä tuntia. Ja se kun kertoo 22, niin, niin saadaan neljä yksikköä joka jää, eilen oli kaksi. Ehkä Rova Kressle on kertonut näille, joille, joita en ole vielä tavannut. Mutta sen lisäksi meillä on vielä useita johtajatapaamisia ja kaksi keskijohdon tapaamista, jossa yksikön johtajat puolen päivän mittaan sitten kokoontuvat – Luulenpa, että me pystymme saamaan ensimmäisen luonnoksen sisäistä organisaatiosta valmiiksi tai sisäisistä menettelyistä ja äh, rahoituksesta ja valvonnasta noin äh, heinäkuun loppuun mennessä, sen jälkeen kun tämä koko konsultaatioprosessi on viety, saatu päätökseen, ja sen jälkeen tämä paperi paperin käsittely alkaa neuvoantavassa komiteassa ja neuvostossa ja parlamentissa alkaa ensi viikolta ja sitten vuoden loppuun mennessä tämä on tarkoitus saada toteutu, toteutetuksi ja hyväksytyksi. No, viimeinen kohta. Parlamentin juttu Olafin parlamenttijuttu. Olafin... No, minulla on ilmeisesti aika vähän aikaa, mutta minä toivon, että tämä ei ole konflikti. Äh, tähän päivään mennessä on kyllä aika lailla muistuttanut konfliktia, mutta se ei ole vielä loppuun saatettu juttu. Toivonkin, että voimme ymmärtää toisiamme ja, ja pitäisin oikein hyvänä, että saataisiin ö, äh, tämän tyyppisiä keskusteluja, niin kuin meillä nyt on rajallisessa mitassa käytössämme tässä ja nyt. Joku kysyy, tekö kysyitte, miltä pohjalta minä teen tätä työtä? Minä päätin avata tämän tutkinnan. Minusta se on aika ilmeistä toimielinten välisen sopimuksen pohjalta, jonka, joka allekirjoitti 99 komission ja parlamentin puhemiehen ja neuvoston puheenjohtajan toimesta – Siinä sanotaan, että Olaf saa mandaatin tutkia henkilöstöä ja komissiotakin vaikkakaan mitään mistään eduista ei olisi kysymys, mutta mistä tahansa vakavasta käyttäytymisestä, niin tämä toimielintävälinen sopimus, siihen viitataan myös tämän asetuksen johdantosan kappaleissa ja, ja se pantiin täytäntöön parlamentissa, Euroopan parlamentissa, kaiketi marraskuussa 99. En nyt muista, mikä luku se oliko se 11 vai 14, tehän varmasti itse tiedätte. Siinä on, se on, puhutaan parlamentin menettelytapasäännöistä, jossa selkeästi sanotaan, että mikä tahansa vakava pool-ongelma, vaikkakaan se ei liittyisi mihinkään taloudellisiin etuihin Euroopan unionin tasolla, niin jos, jos siihen on syyllistynyt joko tämän instituution henkilöstöjäsen tai, tai, tai edustaja, niin sitä täytyy raportoida – ja siitä täytyy, se täytyy tutkia Olafin toimesta ja näin ollen se oli selvää, että me lähdimme tätä tutkintaa tekemään. Meillä ei ollut valinnanvaraa. Meidän täytyy käynnistää tutkinta tällaisissa julkisissa jutuista, tällaisissa julkisissa jutuissa. Eihän se kohdennu ketään vastaan, koska mehän tutkimme tätä asiaa, asiaa, jota me emme luoneet. Me luimme siitä lehdestä, ja täytyy sanoa, että minä olen, olen saanut parlamentin useita jäseniltä kirjallisen kutsun, jossa on kysytty, että mitä Olaf tekee tälle jutulle. Ei siitä syystä, että, että minä käynnistin tutkinnan, vaan, ei, vaan tämä oikeusperusta ei anna meille liikkumavaraa. Minun on pakko tutkia. Toinen kysymys. En tiedä, kysyykö kukaan tätä mutta oli valmis vastaamaan. Jos, että haluanko minä tätä vai onko minusta paikallaan, että Olaf tutkii sitä tai tätä, en minä tiedä. Tehän olette lainsäätäjiä. Te voitte muuttaa sääntöjä, eikä minulla mitään mielipidettä tähän. Ei minulla mitään mielipidettä tähän. Mutta ei tämä ole ensimmäistä kertaa, kun tutkimme meppejä oikeastaan. No niin, ja kukaan ei ole valittanut. Ja mahdollinen mahdollinen Euroopan unionin taloudellisten eh, eh, etujen vaarantuminen. Onko se tutkinnan tulos? alkuvaiheessa ei välttämättä tiedetä, miten voi etukäteen sanoa, että, että ei tällä ole mitään taloudellisia vaikutuksia tällä asialla. Te avaatte jutun ja sitten te näette. Toiseksi minä toistan, on aivan selvää, eikä tämä mistään tulkinnasta kiinni, vaan tämä on selkeästi sanottu toimielinten välisessä sopimuksessa vuodelta 1999 maaliskuuta 1999. Ja ja sisäisissä menettelytapasäännöissä parlamentissa, että meillä on toimivalta tutkia, vaikkakaan taloudelliset etut, edut eivät olisi kyseessä. Olen pahoillani, että herra Busek oli tämä minun nöyrä mielipiteeni. Minä kirjoitin hänelle. Ei tämä ole pelkästään minun mielipiteeni, mutta ilmeisesti kaikki eivät ole samaa mieltä. Minun on tarkoitus olla riippumaton. Ja minä kannan vastuuni oikeastaan. Mutta minulla on kuitenkin hyvä oikeudellinen pohja, mutta olen nähnyt parlamentin puhemiehen kannan tässä asiassa. Se oli hyvin erilainen. Kahdessa viikossa hän teki kaksi erilaista linjausta. Aivan erilaisia. Minulla on ne kirjallisina. Ja kolmas on se, jossa hän julkisesti puhui ja jos te sallitte, niin minä otin hyvin pehmeän kannan tähän, koska en minä halunnut mitään konfliktia, enkä halunnut, en halunnut enkä halua. Mutta jos minun olisin halunnut luoda konfliktin, niin se olisi ollut hyvin helppoa vastata tähän herra Busekin julistukseen, mitä minä en tehnyt. Okei, minä luulen, että minun täytyy lopettaa, mutta olen vastaamaan, valmis vastaamaan kysymykseen. Bedankt voor deze eh, zeer uitvoerige eh, reactie. Eh, ik, ik ga hoeden... Kiitoksia oikein paljon tästä hyvin kattavasta esityksestä. Minä tulen päättämään tämän kokouksen vähän ennen puolta kuutta, koska me tarvitsemme aikaa myöskin koordinaattoreiden kokouksen. Minulla on täällä edustaja Gresle luettelollani. Hän on esittelijä tässä aiheessa. No niin, olkaa hyvä. Kiitoksia. Minä haluaisin nyt puhua tai en halua enää sanoa mitään tähän Olaf-asetukseen liittyen. Tietysti tämä strukturoitu vuoropuhelu, niin meillä on hiukan erilainen mielipide siitä kuin teillä. Saksassa sanotaan, että jos asiasta ei tiedä mitä, niin kannattaa perustaa työryhmä. Ja tämä nyt tämä rakentava vuoropuhelu muistuttaa minua siitä. Eli täytyy saada jotakin sitovia tuloksia. Ja me palaamme tässä myöskin komission variantiin. Ja varmastikin tulette ilahtumaan, koska me tuemme Olafia tässä kohdin. No, sitten haluaisin vielä syventyä siihen kysymykseen, että mikä Olafin rooli on Euroopan parlamentissa liittyen toimistoihin pääsyyn. Täällä kun mietitään taloudellisten etujen tutkimista, niin olemme täysin yhtä mieltä siitä, että Olafia tarvitaan ja se on tässä toimivaltainen. Mutta sitten kun tämä koskettaa poliittista mandaattia ja ilmeisesti tässä on esimerkiksi annettu rahaa poliittisia tarkistuksia vastaan, joilla ei oikeastaan ole mitään tekemistä EUn taloudellisten intressien kanssa, niin tämä kyllä koskettaa sitten edustajan poliittista mandaattia. Ja tässä tapauksessa minä olen myöskin hyvin varovainen, koska en nyt halua tässä joka toinen päivä saada EUn komissiota Olafin muodossa toimistooni käsittelemään papereitani, joten tässä kyse on ollut kollegoista, miten me käsittelemme tätä, tätä poliittista mandaattia. Eli aina siis, kun kyse on esimerkiksi toimistoista ja toimistotutkimuksista ja poliittisista mandaatista, niin meidän täytyy löytää ratkaisuja, erilaisia ratkaisuja kuin mitä Olaf on esittänyt. Se, että ei tehtäisi poliittisten etujen ja poliittisen mandaatin välillä eroa, niin tämä on kyllä virhe. Ja eh, meillä olisi vähemmän oikeuksia silloin edustajana kuin EUn kansalaisilla, eikä se kyllä onnistu. Mekin olemme ihmisiä, meilläkin on oikeuksia. Meillähän on tämä koskemattomuus ja nyt sitten kysymys liittyykin siihen, että miten sitä käsitellään. No sitten kerran oli olemassa komissaari, jota ei enää ole. Venäläinen yrittäjä kutsui hänet jahdilleen vieraksi. Hän oli siellä lomalla. Ja sitten hiukan tämän jälkeen kyseinen yritys sai etumuslausekkeen ja myöskin etuja EU-markkinoille pääsyyn. Tässä ei mitään Olafin tutkimuksia tehty, vaikka mielestäni kyllä syitä tälle olisi ollut. Joten minä nyt eh, olen jännittynyt ja haluaisin myöskin nähdä, että miten Olaf, mitä Olaf tekisi, eh, jos tällainen toistuisi. Eli tämä asia on kuuma peruna ja ainoastaan komissiossa, vaan myöskin parlamentissa, joten tällaisia samankaltaisia tapauksia on varmaan myöskin muissa toimielimissä. Joten eh, kun ajatellaan Olafin toimivaltuuksia ja eh, asioita, jotka käsittävät eh, meidän työmme ytimen ja jotka eivät liity välttämättä rahaan, niin kyllä tähän pitäisi saada jonkinnäköinen selvitys vielä. Kiitoksia. Herra Odi, haluatteko käyttää lyhyen puheenvuoron? Aivan lyhyesti. Mikrofoni ei ole päällä. J'hésite à intervenir, mais En ollut ihan varma, haluaisinko käyttää, halusinko käyttää puheenvuoron, mutta aivan lyhyesti, kun jotkut täällä sanoivat, että parlamentin puhemies on väärässä. Rehellisesti sanottuna ensin sanotaan, että parlamentin puhemies on väärässä, sitten ei tiedetä kuka valvoo ketäkin, sitten puhutaan EKPstä ja itsemääräämisoikeudesta. No aivan rehellisesti tässä talossa ei oikein tiedetä, mitä lakia pitäisi mihinkin soveltaa. Tämä on ihan henkilökohtainen kommentti, jota en alun perin ehkä halunnut edes esittää. Haluaako vielä joku kollega käyttää puheenvuoron? Viimeinen mahdollisuus. Viimeinen mahdollisuus tänään ei enää ketään. No, te saatte nyt sitten viimeisen sadan, herra Kessler. Viisi minuuttia maksimissaan. Niin. Minä luulen, että parlamentin puhemiehen kannat, ainakin ne, joita minä olen saanut kahden kirjeen ja julkisen tiedonannon muodossa liittyen meidän kompetenssimme tässä kuuluisessa tapauksessa, ovat väärät. Tämä on minun mielipiteeni. Totta kai tämä on tärkeää, mutta jos haluatte kuulla mielipiteeni, ja minä hän jo tämän julkistin kirjallisena myöskin hänelle. Ei tässä nyt parlamentin puheenjohtajan auktoriteettia vastusteta, vaan parlamentti voi minä hetkenä hyvänsä muuttaa sääntöjä, tulkita niitä, ainakin siinä määrin, mikä on minun toimivaltuuksessani. Sekin on minun työtäni ja minä otan siitä vastuun. Tämä on siis nöyrä mielipiteeni, kuten totesin. Edustaja Gresle viittasi melko lailla tähän liittyvään asiaan. Olen samaa mieltä kanssasi. Tämä on hyvin tärkeä asia, tämä viimeinen. Tämä ei liity toimivaltuuksiimme, vaan teidän mandaattinne? Minäkin olen ollut parlamentin jäsen ja ehkäpä juuri tästä syystä minä ymmärrän täysin ja minun täytyy todeta, että olen samaa mieltä. Teillä on mandaatti ja mandaattine ei pitäisi vaikuttaa mitenkään suoralla tai epäsuoralla tavalla. Tämä on iso asia. Me pidimme, otimme tämän asian hoitaaksemme. Se tapa, miten me olemme tulleet tänne, on aina ollut hyvin kohtelias. Me olemme aina viitanneet pääsihteerimme, odotimme päiviä. Tutkijat olivat täällä ja vein heidät takaisin sen jälkeen, kun he olivat puhuneet parlamentin pääsihteeristen kanssa, koska meiltä pyydettiin aikaa puhemiehelle, jotta hän saisi oman kantansa kuntoon ja näin me teimme. Minä ilmoitin henkilökohtaisesti hänelle, kävin täällä kolme kertaa, puhuin pääsihteerin kanssa etukäteen ennen kuin ryhdyimme mihinkään toimiin täällä. Joten mitään ilmoittamattomia toimia ei ollut, ainakaan meidän puoleltamme tämä oli täysin avointa ja yhteistyöhengessä toimiva. Eli oli tällaista ystävällismielistä henkeä, niin kuin instituutioiden välillä tulisi ollakin. Vastaan tässä nyt esimerkin muodossa. Yksi neljästä mepistä kollegastanne jo, jota käsiteltiin lehdistössäkin hän antoi tilaisuuden tutkijoidemme tulla toimistoon ja että mm, häntä myöskin haastateltiin. Me kerroimme tästä pääsihteerille. Ja sitten hän sai toisen neuvon kolleganne. Mutta lopuksi hän salli tällaisen tutkinnan ja me annoimme hänelle vastuunvapauden täysin. Koska me teimme tutkimuksen. No ehkä olimme väärässä, mutta tulos oli se, että hän oli täysin syytön. Mut, ja nä, myöskin lehdistö oli, oli leimannut hänet aivan täysin turhaan. No sitten saatiin mm, parlamentin entisiltä jäseniltä kirje, jotka haluavat tehdä yhteistyötä kanssamme, mutta alussa sain kirjeen en ainoastaan näiltä kyseisiltä parlamentin jäseniltä, vaan myöskin sellaisilta jäseniltä, joilta me pyysimme, että heitä voitaisiin kuulla, kuulla todistajina, ja jotka eivät tuolloin suostuneet yhteistyöhön. Tämä ei liity mitenkään mandaattiin tai mandaatin suojelemiseen. Toimistoihin pääsy sallitaan asetuksen mukaisesti ja päätöksen mukaisesti toimijoiden välisen sopimuksen mukaisesti, mutta olen samaa mieltä, että se täytyy tehdä silloin, kun kyse on parlamentin jäsenistä. On olemassa rajat ja täytyy myöskin kunnioittaa erityistä mandaattianne. Me olemme valmiita näin tekemään, joten pääsy olisi ollut rajallista siinä mielessä, että parlamentin jäsen oli valmis kertomaan meille tapauksesta. Ja meillä oli myöskin meillä oli myöskin tapa päästä toimistoihin ainoastaan tätä tarkoitusta varten. Ja myöskin tässä, kun ajatellaan tätä itävaltalaista edustajaa, niin myöskin kansallinen, kansalliset oikeusviranomaiset saivat pääsyn. Teimme siis tämän yhdessä heidän kanssaan, joten loppujen lopuksi mielestäni kyllä voimme ratkaista ongelman, mutta haluaisin, että olette tietoisia siitä, että mikä, siis päätös, minkä te teette, voitte tehdä minkä tahansa päätöksen. Te olette lainsäätäjä, minä en. Päätös täytyy tehdä huolellisesti, koska sillä voi olla vaikutuksia, ei ainoastaan parlamentti, vaan, vaan myöskin Olafin ja komission liittyen, koska me teemme työtä samalta pohjalta komission ja virastojen kanssa ja myöskin muiden toimielinten kanssa. Jos me emme enää ole kompetentteja parlamentin suhteen, emme myöskään muiden toimielinten suhteen, kun ajatellaan sitä tutkintaa, teidän täytyy tehdä päätös. Kiitoksia. Tämä varmasti jatkunee, tämä keskustelu. Haluan kiittää teitä kaikkia siitä, että osallistuitte tähän keskusteluun tänään. Ne teistä, jotka ette ette ole koordinaattoreiden kokouksessa mukana, pyytäisin teitä lähtemään täältä pari minuuttia sitten aloitamme koordinaattoreiden kokouksen. Enkä kiitä tulkkeja vielä tässä vaiheessa, koska tarvitsen heitä vielä.